Good morning, um, everybody, um, especially... Uh... Huomenta. Toivotan vieraamme lämpimästi tervetulleeksi Bulgarian puheenjohtajakauden edustajat. Ja kuten tavanomaisesti puheenjohtajamaa esittelee ohjelmansa ja vierainamme ovat herra Emil Karanikolov, talousministeri, ja Ivailo Moskovski, kuljetusinformaatio, teknologia ja viestintäministeri. Haluaisinkin antaa teille välittömästi puheenvuoron, jotta voisitte esitellä ohjelmaanne pyydän. Уважаема госпожо председател Ван Босют, уважаеми членове на Европейския Kiitoksia puheenjohtaja. Parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. Haluaisimme kiittää tästä mahdollisuudesta esitellä puheenjohtajakautemme painopistealueita. Ja täytyy muistaa, että sisämarkkinapolitiikan kannalta on tärkeää, että neuvosto ja parlamentti tekevät yhteistyötä. Myöskin tässä tilaisuudessa haluaisin kiittää Viron puheenjohtajakautta ja Euroopan parlamenttia hyvästä yhteistyöstä ja hyvistä tuloksista, joita saamme aikaan. Ja toivon, että jatkuvuuden hengessä voimme edetä tässä hyvässä yhteistyössä Troikan puitteissa, mutta erityisesti Euroopan parlamentin kanssa, jotta saamme aikaan hyviä tuloksia. Tänä vuonna on kulunut 25 vuotta siitä, kun sisämarkkinat luotiin, ja neljä liikkuvuuden vapautta ovat paras esimerkki siitä, miksi tarvitaan Eurooppa-hanketta. Edut Euroopan kansalaisille ja yrityksille ja koko Euroopan unionille ovat yhä näkyvämpiä viime vuosina. Viime vuosina poistettiin verkkovierailumaksut, hyväksyttiin merkittäviä toimia, joilla poistetaan esteitä sisämarkkinoilta, esimerkiksi maantieteelliset rajoitukset, rajat ylittävien palveluiden siirrettävyys ja muita asioita. Ja loimme pohjan paremmalle yhteistyölle kuluttajasuojaviranomaisten välillä ja voimme myöskin paremmin suojella kansalaisia ja ympäristöä ja pystymme esimerkiksi paremmin valvomaan tyyppihyväksyntää ja moottoriajoneuvojen käyttöä. Viime vuosien poliittinen ilmapiiri selkeästi osoittaa, että tarvitsemme uudistuksia ja meidän pitää edelleen kehittää sisämarkkinoita. Ja tarvitsemme myöskin parempaa viestintää kansalaisten suuntaan. Yhteiskuntamme tämänhetkiset haasteet, nopea teknologinen kehitys on aiheuttanut nopeita muutoksia taloussuhteissa. Ja vielä on esteitä rajat ylittävässä kaupassa ja niihin tarvitaan aktiivista poliittista toimintaa. Ja meidän pitää olla lähempänä kansalaisia heidän jokapäiväisessä elämässään. Bulgaria on yksi viimeisimpiä jäsenvaltioita. Me olemme nyt puheenjohtajavaltio ratkaisevalla hetkellä, hetkellä, jolloin meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta saamme enemmän voimaa ja energiaa Euroopan yhteytymishankkeeseen. Ja me tiedämme kyllä, että kuusi kuukautta ei ole pitkä aika, mutta me olemme vakuuttuneita eurooppalaisia ja me haluamme olla mukana EUn kehityksessä myöskin sisämarkkinoilla. ja meidän pitää suojella sitä, mitä on saatu aikaan tähän mennessä. Ja meidän pitää myöskin vaikuttaa tulevan politiikkaan, jota voimme nyt ehdottaa kansalaisille yhdessä. Me olemme realistisia tavoitteiden suhteen. Me tiedämme, mitä etuja ja haittoja meillä on. Ja me haluamme olla välittäjänä, kun etsimme järkeviä ratkaisuja Euroopalle. tämän lähestymistapamme myöskin, kun teemme yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Täytyy muistaa, mikä on parlamentin rooli. Hehän suoraan edustavat Euroopan kansalaisia. Ja lisäksi haluamme taata jatkuvuuden, koska Euroopan menestys on tulosta yhteistyöstämme. Sisämarkkinat on yksi painopistealueita tällä puheenjohtajakaudella, ja tavoitteemme on lujittaa sekä kansalaisten että yritysten luottamusta. Kansalaiset odottavat, että toimimme enemmän, ja sisämarkkinat on tuonut kuluttajille todellisia etuja, mutta myöskin yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja innovoida. Sisämarkkinat on maailman laajin ylikansallinen markkina-alue koko maailmassa. Ja tämän pitää nyt heijastella tämänhetkisiä taloudellisia trendejä, jotka liittyvät tuoteerittelyyn eikä pelkästään mittakaavaetuihin. Sisäisesti meidän täytyy kiinnittää huomiota jäljellä oleviin esteisiin – ja markkinavääristymiin sekä tuotteiden että palveluiden alalla ja neljän liikkuvuuden osalta. Ja erityisesti digitaaliteknologian ja digitaalisen vallankumouksen osalta sisämarkkinat ovat hyvin dynaamiset. Ja meidän pitää paremmin säännellä tätä alaa juridisesti. Ja nyt kun odottelemme monivuotisia rahoituskehyksiä, niin yksi päätavoitteemme on, että edetään ja toteutetaan näiden kahden strategian toimia, jotta voidaan kehittää EUn sisämarkkinoita. No nyt kun olen täällä sisämarkkinavaliokunnassa, haluaisin kertoa vähän toimista, jotka liittyvät digitaalisiin sisämarkkinoihin ja sisämarkkinoihin. Ja me toteutamme edelleen erinäisiä hankkeita, jotka liittyvät näihin kahteen strategiaan. Ja haluaisin vielä korostaa, kuinka tärkeää meille on se, että parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa palveluiden osalta. Ja sitten kun ajatellaan palvelualan poliittista ja taloudellista merkitystä koko EUlle – Sehän vastaa erittäin suuresta osuudesta bruttokansantuotetta ja työllisyydestä koko EU:ssa. Joten me korostamme palvelupaketin ehdotuksia. Tavoitteemme on käynnistää kolmikantaneuvottelut, jotta saamme aikaan sovun parlamentin kanssa näistä paketin ehdotuksista. Ja niiden osalta meillä on jo yleinen lähestymistapa niihin neuvostossa. Eli me katsomme tämän suhteellisuuskysymyksen säänneltyjen ammattien osalta ja sitten tarkastelemme vielä tätä ilmoitusmenettelyä. Kun näitä ehdotuksia pannaan täytäntöön, niin silloin voidaan paremmin soveltaa ja panna täytäntöön palveludirektiiviä ja voidaan myöskin parantaa palveluiden sisämarkkinoiden toimintaa. Meillä on tämä palveluiden sähköinen kortti, ehdotus tekeillä. Ja me seuraamme myöskin parlamentin keskusteluita huolimatta siitä, että tällä hetkellä ei ole mitään tyydyttävää ratkaisua. Jotkut poliittiset ja tekniset kysymykset ovat vielä auki. Ja sitten Muita ehdotuksia, joista olemme valmiita keskustelemaan, on esimerkiksi ehdotus yhteisestä digitaalisesta portaalista ja asiassahan edistyttiin Viron puheenjohtajakaudella ja jos nyt asia etenee parlamentissa, niin olemme valmiita käynnistämään kolmikantaneuvottelut, jotta voidaan hyväksyä nämä tärkeät toimet. heti ensimmäisessä käsittelyssä. Ja tämä koskee siis rajat ylittäviä palveluita. Ja sitten joulukuussa hyväksyttiin mandaatti, ja nyt voimme käynnistää ensi viikolla neuvottelut lannoiteehdoituksesta – saamme aikaan tasapainon ja haluamme löytää ratkaisuja poliittisiin kysymyksiin, esimerkiksi saastumisen taso, esimerkiksi kadmiumin osalta, sillä tavalla, että pystymme kunnolla suojelemaan kansanterveyttä ja ympäristöä. Mutta siitä on hyvä myöskin teollisuuden kannalta. Kiinnitämme erityishuomiota ehdotuksiin, jotka liittyvät kilpailuun ECN Plus-ehdotus. Ja haluamme neuvottelumandaatin parlamentin kanssa. Ja haluamme sitten onnistua näissä neuvotteluissa. Ja myöskin sopimuslainsäädännön osalta jatkamme kolmikantaneuvotteluita ja toivottavasti saamme aikaan sovun ensimmäisessä käsittelyssä parlamentissa mitä tulee digitaalisiin sisältösopimuksiin. Ja sitten yhteiset säännöt tavaran kaupassa parantavat tilannetta ja pääsemme eroon digitaalisen kaupan käynnin esteistä ja rajat ylittävistä esteistä. Ja siksi teemme aktiivisesti työtä, jotta saisimme aikaan edistystä neuvostossa liittyen tavarakauppasopimuksiin. Komissio haluaa parantaa sisämarkkinoita tavaroiden osalta ja meillä on viime vuoden lopulla esitelty tavarapaketti ja näin voidaan parantaa valvontaa kansallisella viranomaistasolla ja tulliviranomaistasolla ja näin voidaan estää sellaisten tuotteiden myynti, jotka eivät vastaa standardeja. Tällä tavalla voidaan vahvistaa kuluttajien luottamusta. Ja tämä koskee myöskin sitä, että yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, on helpompaa markkinoida tuotteitaan Euroopassa. Ja tämä luo luottamusta myöskin eurooppalaisten yrittäjien keskuudessa. Siksi meidän pitää keskustella kummastakin ehdotuksesta neuvostossa – ja samalla kun suunnittelemme työtämme, me olemme valmiita käynnistämään työn lainsäädäntöehdotusten osalta, sisämarkkinoiden osalta, jota siis tulee komissiosta, esimerkiksi verkkofoorumiehdotus ja ehdotukset, jotka liittyvät kuluttajien liittyvän aloitteeseen. Kiitoksia ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you uh, very much and then we can go to Mr. Kiitos. Ja nyt Ivalo Moskovski, koulutus, IT-teknologia ja viestintäministeri. Hyvää huomenta, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo ja kunnia esitellä Bulgarian prioriteetit puheenjohtaja kaudellamme nimenomaan digitaalisten sisämarkkinoiden alalla. Bulgarian puheenjohtajakaudella teemme kovasti työtä seuraavien neljän prioriteettikysymysten parissa. Ensinnäkin nuorten tulevaisuus, turvallisuus ja vakaus, vahva yhtenäinen Eurooppa, digitaalinen talous ja osaaminen, Länsi-Balkanin näkyvät ja, näkymät ja tämän alueen yhteydet EU-hun. Pyrimme saamaan konkreettisia tuloksia vahvan yhtenäisen Euroopan hyväksi. Haluamme, haluamme kohesiota, kilpailukykyä, yhtenäisyyttä. Meillä on EUn neuvostossa puheenjohtaja Trio, Viro, Bulgaria ja Itävalta. Me teemme yhteistyötä ja tällä tavalla voimme vahvistaa digitaalisia sisämarkkinoita ja osaamista. Se on yksi prioriteeteistamme. Me haluamme digitaalisten sisämarkkinastrategian osa-alueiden hankkeet saada valmiiksi ja haluamme varmistaa sen, että jatkuvuus varmistetaan. Haluamme päästä optimaalisiin tuloksiin. Bulgaria toimii puheenjohtajana sellaisena ajankohtana, jona digitaaliset kysymykset ovat erityisen tärkeitä. Nyt käynnissä on paljon lainsäädäntöhankkeita tällä alalla. On tehty ehdotuksia uudeksi lainsäädännöksi. Tulevana keväänä aivan erityisesti keskitymme työn jatkamiseen ja neuvottelujen loppuun saattamiseen, jotta saamme sähköisen viestinnän puitteet kuntoon. Toivottavasti näin pääsemme eteenpäin kohti gigabittiyhteiskuntaa. Kuluttajien tulee nähdä konkreettisia edistysaskeleita, tuloksia esimerkiksi sähköisen viestinnän alalla. Televiestintäpuitteisto tulee uudelleen tarkistettavaksi. Siihen liittyy hyvin merkittävä osuus kuluttajan suojakysymyksiä. Tässä uudessa puitteistossa varmistamme myös sen, että onpa maan tieteellinen sijainti mikä tahansa, niin kaikki kuluttajat tulevat katetuksi tällä uudella puitteistolla haluamme huomioida aivan erityisesti sellaiset kuluttajat, jotka ovat joko vammaisia tai joilla on toiminnallisia rajoitteita. Myös hätätilanne apua on oltava saattavissa silloin, kun käytetään erilaisia mobiiliteknologioita ja internetpalveluita. Me olemme valmiita edistämään myös muiden kuin henkilötietojen vapaata liikkuvuutta. Tämä on hyvin tärkeä hanke kohti datapohjaista taloutta. Me tarvitsemme tiedon esteetöntä kulkua toimivassa taloudessa. Kyse on myös digitaalisesta osaamisesta, joka kestää tulevaisuuden haasteet. Meidän on varmistettava, että tieto, data voi virrata vapaasti unionissa. Olemme valmiit käynnistämään neuvottelut tältä osin mahdollisimman nopeasti heti, kun parlamentti hyväksyy omat tarkistuksensa. Tulevien kuukausien aikana haluamme varmistaa syrjimättömän sekä yritysten että kansalaisten pääsyn verkkotietoon, palveluihin ja menettelyihin. Tämäkin on tärkeä askel, kun haluamme muuttaa julkishallintoa avoimeksi, tehokkaaksi ja osallistavaksi. Sellaiseksi, joka helpottaa digitaalisten palvelujen käyttöä. Olemme valmiit käynnistämään neuvottelut tältä osin Euroopan parlamentin kanssa mahdollisimman nopeasti. Haluamme saattaa nämä neuvottelut menestyksekkäästi päätökseen kun ajatellaan työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa, niin haluamme vammaisille yhtäläiset oikeudet ja myös heille, joilla on toiminnallisia rajoituksia. Tarkoitus on saada tässä aiheessa edistystä aikaan ja jos mahdollista saada myös esteettömyyslain kolmikanta neuvottelut kaudellamme valmiiksi. digitaalisen talouden tärkeimpiä tukitoimia ovat ne toimet, joita me toteutamme kyberturvallisuuden alalla. Kyberturvallisuus on modernin yhteiskunnan ja talouden yksi kulmakivistä. Pidämme sitä aivan erityisen tärkeänä kaudellamme. Aiomme hyväksyä yleisen lähestymistavan kyberturvallisuuden alan lainsäädäntöön. Tarkoitus on saada yhteinen toimiva, turvallinen kyber, tur, kyberympäristö Eurooppaan. Tarkoitus on varmistaa luottamus internetissä sekä myös verkkoympäristön turvallisuus. Aiomme myös puuttua tämänhetkiseen markkinoiden sirpaloitumiseen. Olemme tietoisia siitä, että kansalaisten tietoja täytyy käsitellä luottamuksellisesti ja heidän henkilötietojensa aivan erityisesti silloin, kun toimitaan verkkoympäristössä. Pyrimme pääsemään kompromissiin, tasapainoon, toisaalta sen suhteen, että henkilötietoja, yksityisyyttä suojellaan ja huomioimme myös tekniset vaatimukset. Käynnistämme neuvottelut niin sanotusta kolmannesta datapaketista – julkisen sektorin tietojen avoin saatavuus on tässä tärkeä osuus. Komissio on jo käynnistänyt julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttösäädöksen uudelleenlaadinnan. Ministeritasolla arvioimme sitä lisäarvoa, jota tämän paketin myötä saisimme aikaiseksi. Lisäksi on myös keinoälyä, tekoälyä käsitteleviä hankkeita. Näistä pyrimme saamaan aikaiseksi neuvoston päätelmät. Sitten on myös edessä piste EU-verkkotunnuksen kohtalo. Internet ja uudet teknologiat ovat luonnollisesti tässä keskiössä haluamme toimia niin, että Eurooppa voi toimia johtoasemassa näissä kysymyksissä. Lainsäädäntö Aloitteita tehdään myös turvallisesta, innovatiivisesta ekojärjestelmästä verkkoalustojen osalta Euroopan unionissa. Nämä aloitteet keskittyvät siihen, että säädellään suhteita toisaalta verkkoalustojen ja yritysten välillä ja taistellaan haitallista sisältöä vastaan verkossa. Nämä ovat horisontaalisia kysymyksiä, jotka ovat hyvin tärkeitä eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Tarkoitus on käynnistää tehokkaat keskustelut neuvoston asiahoitavissa elimissä. Kaudellamme käynnistämme keskustelun myös monivuotista rahoituskehyksestä vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle. Digitaalista teknologiaa täytyy käsitellä omissa luvuissaan. Tarvitaan korkeampaa rahoitusosuutta ennen kaikkea digitaaliselle infrastruktuurille, digitaaliselle osaamiselle, digitaalisille muutoksille palvelualalla ja luonnollisesti myös kyberturvallisuuden alalle. Pyrimme edistämään EUn digitaalipolitiikkaa Länsi-Balkanin maissa. Pyrimme tähän niin, että kaikille voitaisiin tarjota kaista palveluita. Pyrimme myös edistämään rajat ylittävää alueiden välistä yhteen kytkentää. Haluamme noudattaa myös EUn sääntöjä verkkovierailumaksujen asteittaisessa poistamisessa. Kesäkuun loppuun mennessä olemme valmiita esittämään yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja. Luotamme myös hedelmälliseen tehokkaaseen yhteistyöhön Euroopan parlamentin kanssa. Bulgarian puheenjohtajakauden tunnuslausena on yhtenäisenä olemme vahvoja. Olen vakuuttunut siitä, että tämä on se lähestymistapa, jota Euroopan unioni tällä hetkellä tarvitsee. Olen myös vakuuttunut siitä, että läheisen yhteistyön avulla kaikkien jäsenvaltioiden kesken pääsemme hyvin tuloksiin digitaalisen yhtenäisen Euroopan hyväksi. Kiitos. Thank you uh, very much. Paljon kiitoksia. Anteeksi, kuuntelin tulkkausta vielä. Ja nyt antaisinkin puheenvuoron edustajille, ensiksi ryhmien koordinaattoreille ja Andreas Schwab, EPP. Kiitos puheenjohtaja. Karan Nikolov, me haben uns ja schon getroffen. Und... Mehän olemme jo tavanneet, me olemme jo keskustelleet palvelupaketista. Eli kiitoksia nyt sitten tästä esittelystä digitaalisista sisämarkkinoista. No nyt on vaikea puhua kaikista aiheista, eli puhuisin nyt tämä sitä, että toivotan teille ja tykö. Te olette nyt hankalassa hetkessä EUn historiaa, kun olette puheenjohtajia. Se koskevan EUta, vaan vaikeita ongelmia on myöskin sisämarkkinoilla. Ja siksi on hienoa, että te puhuitte siitä, että tietysti sisämarkkinat on se suuri etu, joka ei kosketa ainoastaan Bulgaria, vaan kaikkia muitakin jäsenvaltioita. Se on johtanut hyvinvointiin ja työllisyyteen, joka meillä nyt on, joten meidän täytyy nyt intensiivisesti käsitellä tätä kysymystä, eli mitä voidaan vielä parantaa. No, te puhuitte tästä niin paljon, eli tämä palvelupaketti, jota komissio ehdottaa, jos nyt oikein ymmärsin, niin myöskin neuvoston työryhmässä käydään keskusteluita siitä, että osa paketista kuuluu parlamentin vastuulle ja me saimme sen taakse enemmistön. Ja mitä tulee sähköiseen palvelukorttiin, mutta ongelmia on tässä kysymyksessä vielä, koska jäsenvaltiot eivät ole valmiita jakamaan tietoja mm, sellaisella tavalla kuin oikeastaan tarvittaisiin kunnollisilla sisämarkkinoilla. Eli meidän täytyy hiukan jäsenvaltioiden kanssa katsoa, miten tätä tiedonkulkua voidaan parantaa. No sitten suhteellisuusdirektiivin osalta on aika vähän ongelmia ja on hienoa tehdä yhteistyötä sen osalta. Mutta puheenjohtaja, yksi asia vielä, jos sallitte. No, sisämarkkinoilla on jo hyvää toimintaa ja Meillä on nyt parannusehdotuksia ja komissio pyrkii siihen, että viimeisetkin alat saadaan mukaan ja luodaan uusia mahdollisuuksia parantaa sisämarkkinoita. Enkä nyt ole ihan varma siitä, miten neuvoston työryhmä suhtautuu näihin ehdotuksiin. Kollegamme Meidel on esittelijänä Smith-kysymyksissä – ja tietysti näistä yksityiskohdista voidaan keskustella, mutta minulla olisi ihan yleinen kysymys. Eli mikä nyt on tunnelma neuvostossa? Eli nyt sanotaan, onko sanotaanko siellä, että sisämarkkinat ovat olemassa ja nyt voidaan levätä. Mutta toisaalta jäsenvaltiot ovat hyvin skeptisiä, eli voisitteko arvioida hiukan sitä, mikä on ilmapiiri neuvostossa ja missä asioissa voidaan edetä ja missä asioissa Euroopan unionin pitää olla varovainen? Kiitos. Tai Nikola Dansi. Kiitos ja Nikola Dantti, SD. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministereille, jotka esittelivät meille ohjelman. Ensin haluan toivottaa onnea kaudelle. Tämähän on ensimmäinen kerta, kun Bulgaria on ohjaksissa. Eli tämä on varmasti uusi asia myös teille. Nuori jäsenvaltio unionissa. Haluan todella toivoa teille menestystä Tämä on hyvin tärkeä ajankohta. Meillä on paljon lainsäädäntöhankkeita, joita työstetään näinä aikoina. Meidän on löydettävä nyt yksimielisyys parlamentin ja neuvoston kesken, eli työtä kyllä riittää. Haluaisin luotella, luotella tiettyjä seikkoja, joihin on keskityttävä tällä kaudella ja joissa olemme valmiita auttamaan. Ensinnäkin palvelupaketti. Kollega Schwab totesikin, että tässä parlamentissa on voitu toimia hyvin ja korjata niitä virheitä, joita komissio ehdotuksessaan teki. Toivottavasti löydämme tässä mahdollisimman nopeasti ratkaisun. Me SD-ryhmäläiset teemme kyllä työtä näiden hankkeiden edistämiseksi ja näemme, että te teette kovasti työtä myös näissä muissa osakysymyksissä. No sitten esteettömyys lainsäädäntö. Tämä on hyvin tärkeää. Useita kuukausia sitten valiokunta on tästä jo äänestänyt ja nyt on neuvostossakin löytynyt yleinen lähestymistapa. Olemme odottaneet jo monia vuosia, että saamme konkretiaa tälle ehdotukselle ja pääsemme eteenpäin Euroopan unionissa tältä osin. Haluaisin korostaa kolmea seikkaa äh, digitaalisesta osuudesta. Ensinnäkin niin sanotut valeuutiset, fake news. Me tiedämme, että komissio työstää tätä aihetta syvällisesti. Tiedämme, että valeuutiset tulevat samasta osoitteesta ja suuntautuvat myös Euroopan unionia vastaan. Eli mitä Bulgaaria puheenjohtajavaltiona aikoo tehdä. Sen tulee kyllä panostaa tähän työhön ja myös parlamentti ja komissio niin ikään tekevät ja joutuvat tekemään kovasti työtä tässä aiheessa. Tämän valiokunnan toimivaltuuksun ei niinkään kuulu mm, kysymys nettiverosta, mutta sekin on tärkeä kysymys. Eli kenties Bulgaria voisi antaa tältäkin osin jonkinlaisen pienen impulssin, jotta asiassa edettäisiin nyt kun MFFstä keskustellaan. Ja talousjärjestelmillekin saatiin, saataisiin jonkinlaista oikeutusta. Strategisiin toimiin, joita tulee tulevina vuosina edistää, tämä myös kuuluu. Olemme havainneet viime vuosina, millä tavalla meidän järjestelmämme on erityisen haavoittuvainen, hauras. Eli nopeasti tarvitsemme määritelmän esimerkiksi tuotteiden sertifioinnista, niin niitä tuotteet varmasti ovat turvallisia. Toivon, että puheenjohtajavaltio tähän todella panostaa ja saa asioita eteenpäin. Kyse on sääntelyjärjestelmästä, joka on myös yritysten kannalta hyvin tärkeä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja puhun itse ESR-ryhmän puolesta. Haluaisin kiittää puheenjohtajavaltiota Bulgariaa tästä esityksestä tietysti. Te totesitte kollegoiden takoin, että meillä on aika paljon haasteita tällä hetkellä ja on hienoa kuulla, että teillä on kunnianhimoinen näkemys siitä, miten kehitätte asioita puheenjohtajakaudella. Se on tietysti myönteistä. No, digitaalinen talous, digitaaliset sisämarkkinat, sehän on myöskin komissiolle keskeinen kysymys. Se nyt on erityisesti painopistealue teidän kaudellanne. Se on hyvä asia. Ja tässä valiokunnassa käsitellään asioita, jotka liittyvät kaikkien digitaalisiin kysymyksiin. Ja meillä on jo osittain ehdotuksia komissiolta, esimerkiksi televiestintäoikeudet, sopimusoikeudet, verkkoturvallisuus ja myöskin odottelemme tätä verkkofoorumiehdotusta. Ja sitten nämä suuret ja vaikeat digitaaliset kysymykset, jotta ne saataisiin onnistumaan, niin meillä pitää olla realistinen lähestymistapa. Ja toivottavasti pystymme tekemään sitten joustavaa yhteistyötä, niin kuin teimme myöskin Viron puheenjohtajakaudella. Erityisesti ajattelen uusia puitteita, jotka liittyvät tavarakauppaan ja digitaalisiin sisältöihin. Me tarvitsemme uusia päivitettyjä sääntöjä, jotka liittyvät sisältöjen ja tavaroiden ostoon ja myymiseen. Meidän täytyy myöskin varmistaa oikeudellista varmuutta erilaisten takuukysymysten osalta. Ja tietysti olemme lähestymässä nyt nopeasti tämän lainsäädäntökauden loppua ja meidän täytyy sitten ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta saamme aikaan sopimuksia asioissa, jotka tulivat jo mainituiksi. No, pari konkreettista kysymystä teille. Ensinnäkin, miten puheenjohtajavaltio varmistaa sen, että saamme aikaan riittävästi edistystä näissä asioissa? Ja toinen kysymys, onko teillä suunnitteilla jonkinlainen kattavampi ohjelma työryhmien pohjalta, esimerkiksi kun ajatellaan asioita, jotka liittyvät juuri tavarakauppaan tai näihin digitaalisiin kysymyksiin. Kiitos. Ja sitten Zova Aldesta, olkaa hyvä. Thank you very... much. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ja tervetuloa ministereille Alderyhmän puolesta. Toivotamme teille onnea. Ja annamme tukemme. Täällä on paljon asioita esityslistalla. Ja näemme paljon tuloksiakin käytännön lopuksi ministeri Moskovskille. Sanoisin, että Telekom-koodista on yksi tärkeimmistä asioista, joista puhutaan. Se on parlamentin tärkeimpiä prioriteetteja. Ja siinä unionin kaukopuhelumaksujen lopettaminen on tärkeimpää tehtäviä veroministeri Urve Palo pyysi kaikkia ministereitä nopeasti luomaan neuvoston kannan EUn sisäiselle soitolle luomaan 001-järjestelmän. Hän painotti, että molemmat ratka- kysymykset aiheuttavat merkittäviä huolia kansalaisille. Se on hyvin sanottu. Tätä ihmiset haluavat. EUn sisäiset puhelut ja lisämaksut – ovat seuraava looginen askel. Ne ovat asioita, joista täytyy päästä verkkovierailujen jälkeen eroon. Tilanne on älytön, että puolet ovat halvempia, kun tekee verkkovierailuja, kun silloin kun soittaa omasta maasta merkin mukaan. eu sisäisten puolueiden lisäkustannukset ovat noin sentin tai alle puolueen lopettamiskustannusten pohjalta. ja Euroopan kansalaiset kostavat kustannukset, ovat satoja kertoja korkeampia kuin kansalliset hinnat, ja tätä ei voi oikeuttaa. Herra ministeri, pyydän anteeksi, en ollut täällä aluksi, mutta äh, käytävässä sanoitte, että kannatatte laikaista internettiä kaikille. Kiitos, että olette sitoutuneet siihen, mutta haluaisimme myös nähdä puheenjohtajakautenne lopuksi EU-sisäisten puheluiden lisämaksujen loppumisen. Käs Ja Kuratsabilt. Kiitos. Minäkin haluan toivottaa teidät tervetulleiksi sekä puheenjohtajakautenne. Prioriteettiesittely vaikuttaa kovin rohkaisevalta ja lupaavalta. Palvelumarkkinoiden avaaminen ja digitaaliset sisämarkkinat. Käsittelen näitä molempia. Ensinnäkin meillä on nyt poliittinen poliittinen kiire käsitellä näitä kysymyksiä niin, että poliittisen agendan kärkipäähän nostetaan sisämarkkinoiden tilanne. Viro on ollut erinomainen puheenjohtajavaltio, kun ajatellaan digitaalisia sisämarkkinoita, mutta nyt komissiossa kovasti on keskitytty sosiaaliseen pilariin ja sitten veronmaksajien varojen käyttöön investointimielessä. Nyt meidän täytyy keskittyä siihen, että poistetaan esteitä ja taakkoja sekä kuluttajilta että yrityksiltä. Tämä on nyt jäänyt hieman taka-alalle ja se on ongelma, todellinen ongelma. Meillä on komission ehdotus ja niitä sitten automaattisesti vesitetään komission toimesta. Eli menettelyt eivät ole riittävän tiukkoja. Jäsenvaltiot eivät toteuta, täytäntöönpane näitä ehdotuksia. Tämä on ongelma. Aiotteko säännönmukaisesti kutsua koolle kilpailukykyneuvoston hallintovirkamiesten tasolla niin, että käsittelette myös täytäntöönpanoa ja toteuttamista? Olin tyytyväinen siitä, että mainitsitte tämän e-card, sähköinen kortti hankkeen. Minähän olen tässä esittelijänä, eli palvelumarkkinoita haluan tätäkin, tältäkin osin avata. Andreas sanoi, että meillä on ongelma. Komissio on tehnyt ehdotuksen, joka käsittelee vain hallinnollisia esteitä ja säätelyesteitä. Onhan tämäkin jo hyvä asia, kun parikymmentä vuotta on sisämarkkinoita toteutettu. Haluan teidän tekevän yhteistyötä niin, että saisimme jonkinlaista yhteisymmärrystä ja poistaa ideologista sokeutta, jos näin voidaan sanoa näissä kysymyksissä. Täytyy muistaa myös kannanottomme alkuperämaaperiaatteesta. Kyse on siitä, että kuluttajat voivat omassa jäsenvaltiossaan, omassa kotimaassaan tietää, mitkä ovat ne vaatimukset, kun käytetään digitaalisia alustoja, niin ettei ole mitään lisätaakkaa ja kun halutaan toimia toisessa jäsenvaltiossa. Tämähän on vapaaehtoinen järjestely ja niin edelleen. Toivon, että voimme työstää tätä yhdessä, eikä tarvitse turvautua sitten minkälaisen muihin keinoihin. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe ja parlamentti on tätä kovasti työstänyt. Tämä on sisämarkkinoiden yksi pilareista. Toivottavasti parlamentissa saadaan konsensus aikaiseksi riittävän nopeasti, jotta kolmikanta voidaan teidän kanssanne käynnistää. Toivottavasti pidätte tätä joka tapauksessa yhtenä tärkeimmistä käsiteltävistä kysymyksistänne. Meillä ei ole kollegoiden kanssa ollut vielä aikaa käydä syvällisempää keskustelua, mutta henkilökohtainen näkemykseni esittelijänä on, että tässä kyseessä on poikkeus. Jos haluatte nopeaa kolmikantaneuvottelua meidän kanssamme, silloin kun kyse on siitä, että jäsenvaltiot haluavat jollakin tavalla tätä turvallisuuspoikkeusta liioitella tai ylitulkita, jos tästä, tässä onnistutte, niin hyvä olisi. Maria Grappini, please. Kiitos Maria Grappini. Bună ziua! Mulțumesc mult! Îmi pare rău că am avut vo- Kiitoksia ja huomenta. Kiitoksia. Anteeksi, että saavuin myöhemmin. Minulla oli äänestys toisessa valiokunnassa. Ja onnittelut tästä esityksestä ja siitä, mitä pääministeri sanoi Strasbourgissa. Olemme naapureita, joten voin sanoa, että tunnen Bulgarian oikein hyvin. Olen käynyt maassa monta kertaa ja pidin siitä, mitä kuulin teiltä. Teillä on hyvät painopistealueet. Yhdessä olemme vahvoja. Minä olen siitä ihan samaa mieltä. Puhun tästä usein Romaniassa, sanoin tämän myöskin Varnassa, kun kävin siellä. Ja kysyisin, mikä on teidän käsityksenne? Uskotteko, että me olemme oikeasti yhdistyneitä Euroopan unionissa? Itse olin liike-elämässä ja tulin tänne parlamenttiin hyvin innokkaana. Ja uskoin, että me viimeinkin voisimme säädellä sisämarkkinoita. Mielestäni se on tärkein asia, joka pitää meitä yhdessä. Jos sisämarkkinat ovat sirpaleiset, niin en tiedä millainen unioni meillä vielä on. Eli mikä on teidän käsityksenne? Katsotteko, että kaikki pitää viedä nopeasti päätökseen? No, teillä on tietysti vain kuusi kuukautta, mutta jatkuvuutta pitää olla myös sen jälkeen. Ja puhuitte markkinoiden sirpaloitumisesta ja olen samaa mieltä ja puhuitte yhteyksistä. No, sanoin tämän täysistunnossa ja valiokuntakokouksissa. Sanoin, että on harmi, että Bulgaria on puheenjohtajavaltio, mutta että Bulgaria ei ole Schengen-alueella – Eli meillä on kaksi aluetta, missä nämä yhteydet tässä nyt ovat. Ja sitten puhuitte lisätalousarviosta digitaaliselle taloudelle. No, voidaanko nämä rahat saada jostain? Koska tavoitteita voi olla, mutta jos ei ole varoja, niin mitä järkeä niissä sitten on? Ja olen samaa siitä, mitä kollegat sanoivat näistä tärkeistä kysymyksistä, myöskin tästä sähköisestä kortista. Mutta kollegat eivät maininneet asiaa, joka liittyy sisämarkkinoihin, ja siinä esittelijä on bulgarialainen. Eli mitä mieltä olet tästä Smidistä? Mielestäni tässä rikotaan nyt suhteellisuus- ja toisiasuusperiaatteita, eli haluaisin kuulla teidän kantanne tästä. Ja sitten puhuitte verkkotiedon rajoittamasta saatavuudesta. Ja esimerkiksi Bulgariassa ja Romaniassa meillä on vielä paljon tehtävänä, jotta voimme kunnolla hyödyntää verkkoa. Ajattelen nyt esimerkiksi kaupallisia kysymyksiä. Olen puhunut tästä alusta pitäen, ja hiljattain valtavasti väärennettyjä tuotteita löydettiin Romaniasta, ja minä olin esittelijänä Tuliliiton osalta. Eli mitä voimme tehdä, jotta nämä tuotteet voidaan pitää EUn ulkopuolella, koska ensinnäkin niistä on haittaa kansanterveydelle. No, minulla on se tuhat kysymystä, mutta toivotan teille nyt lykkyä tykö ja toivottavasti pystymme tekemään hyvää yhteistyötä. Ja kuten kollegani totesivat, ongelmat ovat yleensä neuvostossa, koska me olemme täällä hyvin yhteistyöhaluisia. Eli toivottavasti voitte auttaa neuvostoa vähän vauhdittamaan näitä asioita, koska tällä hetkellä vauhti on hyvin hidasta, ikävä kyllä. Kiitos ja Olga seuraavaksi. Kiitoksia puheenvuorosta. Ja tervetuloa valiokuntaamme. Kiitos puheesta. Toivon tälle menestyksekästä puheenjohtajakautta. Olen lukenut ohjelmanne tarkkaan ja kuunnellut teitä tarkkaan. Ja kiitän teitä aikomuksistanne saada eurooppalainen esteettömyyslainsäädäntöpaketti lopun vietyä. Erilaisia mielipiteitä asiasta on, mutta yhteinen tavoitteemme on parantaa vammaisten oloja. Ja eikä tietenkään ainoastaan vammaisten henkilöiden, myös iäkkäiden ja muiden. Siinä ensimmäinen asia. Tätä ette maininneet mutta se lankeaa kuitenkin valiokuntamme toimialaan. Ja kysymys on ruoan toimitusketjun toiminnasta ja laittomista käytänteistä siinä. Meidän parlamenttimme teki päätöslauselman, joka hyväksyttiin toissa vuonna. Sen sanottiin, että laittomia käytänteitä voidaan merkittävästi vähentää ainoastaan – jos meillä on Euroopan tasolla puitelainsäädäntöä, ja oletankin, ja te varmaan myöskin oletatte, että saamme komissiolta erittäin kunnianhimoisen lainsäädäntöluonnoksen, joka takaisi paremman tasapainon ruoan toimitusketjun eri toimijoiden kesken, mikä minusta kokonaan puuttu Bulgarian puheenjohtajakauden ohjelmasta. Tämä yllätti minut ihan vilpittömästi. Tämä on merkkituotteiden koostumuksen vaihtelu eri EU-maissa. Tässä kohdassa laadimme oma-aloitteisen valiokunta-aloitteisen mietinnön täsmälleen tästä aiheesta ja odotan teidän yhteistyötänne, koska ymmärrän, että Bulgarian on yksi niistä tusinoista maita, ja sanonut ollut samanlaisia selvityksiä. Katsomme tutkimusten tuloksia ja pyrimme vastaamaan kysymykseen, josko tuotteiden sisällön vaihtelu myyntipaikan mukaan on sisämarkkinoiden mukaista. Ivo. Thank you, Chair. Um, I would continue. Kiitoksia. No nyt jatkan bulgariaksi. Eli Kiitoksia ministerit, hyvät kollegat. On hienoa, että voin toivottaa teidät tänne tänään tervetulleeksi. Ja haluaisin onnitella teitä hyvin yksityiskohtaisesta ja konkreettisesta puheenjohtajakauden esittelystä. Kuten tiedätte, tänä vuonna on kulunut 25 vuotta sisämarkkinoiden luomisesta, ja uskon, että Bulgarian puheenjohtajuuskaudella – voidaan jälleen kerran vaikuttaa sen parantamiseen. Siitä hyötyvät sekä kuluttajat että yritykset. Tällä hetkellä tavaroiden pääomien, palveluiden ja ihmisten vapaan liikkuvuuden lisäksi meillä on nyt komission ehdotus, joka liittyy liittyy muiden kuin henkilötietojen vapaaseen liikkuvuuteen, kuten komission jäsen Moskovitsi totesi. Puheenjohtajavaltiokaudellaan Viro sai aikaan paljon edistystä tässä asiassa, ja kun ajatellaan kolmikantaneuvotteluita, toivottavasti pystymme tekemään tässäkin menestyksekästä yhteistyötä, koska Bulgaria oli yksi ensimmäisiä jäsenvaltioita, joka tuki komission aikomusta käyttää aloiteoikeuttaan tässä kysymyksessä. Itse olen työstänyt näitä asioita aktiivisesti ja mielestäni tämä asetus on kulmakivi, kun ajatellaan kunnollisia digitaalisia sisämarkkinoita, jotka toisivat mukanaan valtavasti uusia mahdollisuuksia pk-yritysten kehityksen ja innovoinnin osalta, ja se johtaa sitten kasvuun ja työllisyyteen. Itse olen esittänyt esittelijää, kuten koordinaattori jo totesi, eli sisämarkkinoiden informaatioväline. Ja mielestäni siitä voisi tulla hyvin keskeinen väline, kun pannaan täytäntöön sisämarkkinasääntöjä. Samalla tavalla kuin kilpailusuojelupolitiikka, jota meillä on, ja samoin kuin valtion apusäännöt, joita meillä on. Tämä ajatus on kohdannut paljon vastarintaa, mutta tavoitteena on varmistaa, että kaikki noudattavat samoja sääntöjä rajat ylittävässä kilpailussa ja digitaalisessa ympäristössä. Tästä on hyötyä kuluttajille kaikkialla unionissa ja siksi toivomme, että Bulgaria tekee kaikkensa puheenjohtajakaudellaan. Ja tietysti täytyy muistaa kuluttajien edut ja oikeudenmukainen liiketoimintaympäristö Euroopassa. Ihan lyhyesti luettelen ehdotukseni, jotka liittyvät tähän asetukseen. Ensinnäkin tätä välinettä pitäisi käyttää viimeisenä keinona, jotta siitä ei koidu haittaa yrityksille. Ja sitten vaaditut tiedot pitää aina kytkeä konkreettiseen sääntörikkomukseen. Ja kaikki tiedot, joita vaihdetaan, niiden pitää olla luottamuksellisia. Ja rangaistuksia pitää olla, mutta ei liian rankkoja. PK-yritysten on pystyttävä olemaan tässä mukana vapaaehtoispohjalta. No tässä pari ajatusta minulta. Ja minä ehdottomasti tuen tätä ehdotusta. Tämä valiokunta on aina ollut avomielinen ja olemme aina pyrkineet löytämään hyviä ratkaisuja kaikkien etujen mukaisesti. Eli olen hyvin optimistinen tämän puheenjohtajakauden suhteen. Kiitos. Uh, Kiitos ja Jaakonsaari. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja pyydän heti etukäteen anteeksi, jos kysymykseni tuntuu epäkohtelijalta, mutta minulle useimmiten esitetty kysymys on se, että ihmiset, jotka pitävät vapaata liikkuvuutta arvokkaana, joka on yksi Euroopan unionin suurista ideoista, he kysyivät, että miten on mahdollista, että yhdestä EU-maasta lähtee niin paljon kerjäläisiä toisiin EU-maihin. Ja uskon, että tämä keskustelu jälleen kerran nousee nyt, kun kesä lähestyy. Ja se on EUn uskottavuuden kannalta erittäin raskas asia, koska se nostaa niitä mielialoja, että liikkuvuutta pitäisi rajoittaa ja, ja, ja muutenkin on EUn kannalta hankala asia. Niin mä kysyisin teiltä, että miten eh, Romania, eh, Romania erityisesti, mutta kun te edustatte Bulgariaa, niin miten Bulgarian, Bulgariassa eh, on ajateltu kehittää niiden ihmisten oloja, jotka lähtevät liikkumaan köyhyyden takia? Esimerkiksi minkälaisia ohjelmia teillä on romaväestön elinolosuhteiden parantamiseksi? Minä koen tämän, tämän liikkuvuusnäkökulmasta erittäin tärkeäksi asiaksi. Thank you very much. And then before we go to... Uh... Paljon kiitoksia. Ja ennen viimeistä kysymystä, Gutierrez Prieton kysymystä. Pyytäisin Saksan tulkausta laittamaan mikrofonin päälle, koska edellisen puhujan aikana mikrofoni oli päällä, mutta nyt homma on taas hallussa. Hyvä. Herra Gutierrez Prieto. Sí, gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia ministereille näistä esityksistä. Toivotamme teille lykkyä tykö näille kuudelle kuukaudelle ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä. Ja pyydämme teiltä myöskin kunnianhimoa, kun etenette puheenjohtajakaudella, koska se on tarpeen. Lainsäädäntökaudellamme on päästy eteenpäin aika paljon, kun ajatellaan digitaalisia sisämarkkinoita. Valiokunnissa ollaan vähän kunnianhimoisempia tällä lainsäädäntökaudella, mutta meidän täytyy vielä palata muutamaan kysymykseen kolmen ja puolen vuoden aikana tällä kaudella digitaalisuus on kasvanut valtavasti. Me tiedämme, millaisia mahdollisuuksia ja riskejä siihen liittyy. Ja nyt keskustelemme siitä, miten voimme taata turvallisuutta kansalaisille, yrityksille ja kaikille toimijoille, jotka jollain tavalla ovat muuttamassa erilaisia suhteita yhteiskunnassa. Meidän täytyy tukkia näitä porsanreikiä, joita tämänhetkisessä lainsäädännössä on, ei ainoastaan kaupallisissa kysymyksissä, kuten nyt kun meillä on tämä kolmi, esimerkiksi digitaalisessa ympäristössä, mutta meidän täytyy muistaa myöskin kuluttajasuoja, tuoteväärennykset, ja meidän pitää myöskin parantaa ja näitä pelisääntöjä. Ja sitten on myöskin riskejä, jotka liittyvät oikeudellis- oikeusturvaan ja kysymyksiä, jotka liittyvät valeuutisiin. Eli me haluamme uutta sääntelyä näihin asioihin ja haluaisimme tietää, mikä on Bulgarian kanta näihin kysymyksiin konkreettisesti. Ja tekin puhuitte tästä ja haluaisin kiittää siitä. Eli investoinnit uuteen teknologiaan. Digitalisaatioon liittyy mahdollisuus, se mahdollisuus, että se johtaa eriarvoisuuteen tietyissä jäsenvaltioissa. Ja esimerkiksi maaseutualueilla on enemmän ongelmia ja tietyt sukupolvet saattavat jäädä syrjään esimerkiksi 4G, 5G verkoissa ja se saattaa johtaa sitten kasvavan eriarvoisuuteen, kun ajatellaan teknologian kehitystä ja digitalisoitumista. Eli tarvitaan uusia investointeja ja tässäkin on vakava ongelma. No ei nyt kun ajatellaan komission suunnitelmia, vaan myöskin kun ajatellaan sitä neuvoston kunnianhimoa silloin, kun kyse on investoinneista, joilla voitaisiin edistää digitalisointia ja antaa uusia mahdollisuuksia kaikille EU-kansalaisille. Eli haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne tähän asiaan. Ja sitten lopuksi Euroopan parlamentissa kaksi vuotta sitten oli selkeä enemmistö, joka hyväksyi mietinnön, jossa pyydettiin, että Euroopan komissio sääntelisi näitä maantieteellisiä merkintöjä muista kuin maataloustuotteista. Eli meillähän on nyt epäreilua kilpailua Euroopan ulkopuolisten tuotteiden kanssa ja siitä on koitunut haittaa pienyrityksille pienkäsityöläisille. Ja tämä liittyy myöskin tähän Made In-kysymykseen, joka nyt on jumissa neuvostossa. Onko teillä jotain suunnitelmaa, jotta voitaisiin suojata näitä käsityöläistuotteita, ja jossa olisi tämä Made In-merkintä ja näitä suojattuja maantieteellisiä merkintöjä, jotta voidaan tarjota oikeudellista varmuutta näille ihmisille, jotta nämä pyst- ihmiset pystyvät elämään työstään. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia haasteita. Valikunnan jäsenet haluavat päästä eteenpäin sisämarkkinakysymyksissä, joten mielelläni annan teille puheenvuoron. Kiitos. За начало искам да благодаря за Kiitos. Aluksi kaikista kommenteista ja kysymyksistä ja ehdotuksista. Esitän kiitokset omasta puolestani ja myös herra Moskoskin puolesta. Tämä on meille erittäin tärkeää. Edustatte Euroopan kansalaisia. Ja näin he asettavat EUn esityslistaa. Vaan puhutaan, että kaikki kysymykset ja esille nostamaan ne asiat otetaan huomioon puheenjohtajan puolesta. Pyydän anteeksi, jos en pysty vastaamaan kysymyksiin järjestyksessä ja osa niistä on myös hyvin yleisluontoisia. sisämarkkinoista. Me aiomme käydä prioriteettikeskusteluja neuvostossa. Sisämarkkinoiden luomisesta on kulunut nyt 25 vuotta ja sehän on tärkeä tällainen ykkösivun aihe meille. Sisämarkkinoiden informaatioväline. Tämä asia on monimutkaista neuvostossa. Tiedätte sen, tiedätte ehkä sen paremmin kuin me. Neuvoston oikeuspalvelut ovat sitä mieltä, että yksikään komission ehdottama oikeusperusta on sopiva. Yksikään ei ole sopiva. Odotamme komission oikeuspalvelulta kantaa, emmekä voi tällä hetkellä sitoutua täsmällisempiin tavoitteisiin koska on koko joukko jäsenvaltioita, jotka eivät ole kovin sopeasti suuntautuneita. Mutta seuraamme keskustelujanne tarkkaan ja kuuntelemme teitä. Sitten digitaalisen sisällön suhteen keskustelu ja neuvottelu jatkuvat siinä toivossa – että saisimme sopimuksen aikaan ensimmäisessä käsittelyssä puheenjohtajakautemme aikana. Seuraava kolmikantakeskustelu on 30. tammikuuta seuraava 27. helmikuuta. Ja sitten öö, tuotteiden myyntiä koskeva paketin uuden laadinta – Työ neuvostossa alkoi vuonna 17. Jatkamme sen parissa prioriteettikysymyksenä. Ja sitten on sisäänrakenton online sisällön suhteen meillä on erittäin tärkeää löytää hyviä ratkaisuja. Toivottavasti me odotamme, että, että työskentelemme molempien kysymysten suhteen läheisessä yhteistyössä parlamentin kanssa. Sitten EUn tuulipolitiikan oikeudellinen kehikko, äh, rikkomusmenettelyt ja muut. Tämä on erittäin tärkeä asiakokonaisuus. Valitettavasti neuvostossa ei ole mitään sopua asiasta tähän mennessä. Emmekä näe että olot neuvostossa muuttuisivat tässä vaiheessa. Ratkaisemattomia kysymyksiä ovat oikeus, perusta, direktiiviin, sovellusala. Kysymys objektiivisesta vastuusta ja korvausvelvollisuudesta ja sakkojen laskentametodologia. Tärkeä kiinnostava kysymys on, ruokasektorin standardeja kaksi, kahdet, ruokasektorin kahdet standardit. Useammassa maassa on aloitettu keskustelu näistä kahdenlaisista ruokatuotteista. Me seuraamme keskusteluja, joita käydään ongelman ratkaisemiseksi. Tällä hetkellä jäsenvaltiot keräävät tietoja. Että tämä hyvän näkemyksen ja kuvan markkinoista – koskien näitä tuotteita, joilla on kahdet standardit. Komissio pyrkii myös selvittelemään, josko olemassa oleva lainsäädäntö riittää tämän ongelman ratkaisemiseksi. tulemme saamaan tutkimuskeskuksen kehittämään metodologian, jota käytetään jäsenvaltioiden datan analysointiin Jos komissio on sitä mieltä, että lisätoimia tarvitaan, neuvosto tulee käymään keskustelun kaikista ehdotuksista, joita tehdään. Täytyy sanoa teille, että tämä on myöskin Bulgarian oikeusasiamiehen ykköskysymyksiä Bulgarian puheenjohtajakaudella. Sitten palvelupakettiehdotukset koskien suhteellisuustestin muutosta tämän ehdotuksen suhteen. Sanoisin, että tämä on Bulgarialle prioriteetti. Olemme valmiita aloittamaan neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa näistä kahdesta erittäin tärkeästä lainsäädännön osasta. Ja toivomme myös saavamme työn loppuun, eli e palvelukorttiin Sitä jatkamme neuvotteluita neuvostossa. Pyrimme saamaan asioita taas eteenpäin. Etsimme ratkaisuja avoimiin kysymyksiin ja seuraamme myös läheltä parlamentin keskusteluita. Ja sitten ei maataloustuotteiden alueellinen alkuperä ja merkinnät. Tämä on tärkeää. Sillä on merkitystä Euroopan yritykselle ja kansalaisille. Neuvoston työ on siitä kiinni. Josko komissio on valmis tekemään ehdotuksia tällä alueella. Ja sitten tässä oli kysymys, joka koski kahta EUn jäsenvaltiota. Ja lopua lyhyesti. En halua puhua yksityiskohdista enempää. Puhu, esittelen Bulgarian puheenjohtakauden ohjelmasta, mutta haluan vakuuttaa teille, että Bulgarian talous ja Romaniankin talous kasvaa aika hyvin. Olin 2017 viiden kärkimaan joukossa työttömyys alle 1,8 prosenttia. Ke- keskipalkkat ovat ovat nousseet yrityksi prosentilla ja uskon, että ja Romaniassa menee myös aika hyvin. Anteeksi, että meni vähän pitemmälle tässä aiheessa. Kiitos. Уважаеми дами и господа народни представители, Hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentin jäsenet, Yrittäisin nyt vastata kysymyksiin niiden esittämisjärjestyksessä. Ensin haluan kuitenkin kiittää teitä Haluan kiittää siitä, että nostitte esille Esimerkiksi aiheet, joita Meidel, Schwab ja Koratsa Bild käsittelivät kysymyksessään. Kyse on datan vapaasta liikkuvuudesta. Meillä on edelleen kaksi avointa kysymystä tässä aiheessa. Ensinnäkin on hyvin vaikeata tehdä ero toisaalta henkilötietojen ja toisaalta muiden tietojen vapaan liikkuvuuden välillä. Yleensä nämä tiedot kulkevat ikään kuin rinnakkain käsi kädessä. Näin ollen on kovin vaikeaa tehdä eroa näiden välillä. Henkilötiedot ja muut kuin henkilötiedot. Ja toiseksi katsomme, että tietosuoja ei oikeastaan ole riippuvainen siitä, missä tietoja säilytetään, vaan pikemminkin siitä, miten niitä säilytetään. Hyviä käytänteitä voidaan kyberturvallisuuden alalla vaihtaa. Meillähän on tietyissä jäsenvaltioissa käytössä useampiakin hyviä käytänteitä. Olemme vakuuttuneita siitä, että investointipolitiikka ja sellainen politiikka yleisemminkin, joka varmistaa tietojen hyvän säilyttämisen, voi varmistaa myös tällaisten tietojen hyvän äh, liikkuvuuden. Sen takia keskitymme siihen, että voimme varmistaa tiedon säilyttämisen turvallisuuden. Teemme myös läheistä yhteistyötä teidän kanssanne Tarkoitus on saada aikaiseksi täsmällinen tarkka määritelmä sekä henkilötietojen että muiden kuin henkilötietojen kohdalla. Olemme vakuuttuneita siitä, että tällainen hyvä läheinen yhteistyö vähentää sekä taloudellista että hallintotaakkaa, joka kohdistuu talouden toimijoihin, kansalaisiin ja yrityksiin ja myös hallintoelimiin. Edustaja Schwab nosti esille toisen kysymyksen. Hän kysyi, katsommeko, että sisämarkkinoilla on saavutettu riittävästi kilpailukykyä. Ja hän kysyi, katsommeko, että sisämarkkinat ovat riittävän kehittyneet kehittyneet vai olemmeko sitä mieltä, että olisi ryhdyttävä toimiin lisäkehittämisen suhteen? Me katsomme, että on tehtävä kaikkemme, jotta sisämarkkinoita voidaan viedä eteenpäin, vaan aivan erityisesti digitaalisia sisämarkkinoita. Mielestämme yksi tärkeimmistä esteistä sekä kansalaisten että yritysten näkökulmista kulmasta digitaalisilla sisämarkkinoilla, ennen kaikkea kun kyse on liikkuvuudesta unionin sisällä ja palvelujen tarjoamisesta eri puolilla unionia, on täsmällisen luotettavan tiedon puute, kun kyse on velvollisuuksista ja oikeuksista ja myös mahdollisuuksista. Jos luotettavaa tarkkaa tietoa on käytettävissä, niin Tätä kautta digitaaliset sisämarkkinat varmasti paranevat. Lisäksi täytyy muistaa yhteenkytkentöjen vaatimukset. Tämä on tärkeä kysymys puheenjohtajakaudellamme. Meidän on varmistettava se, että yhteenkytkennät kytkennät rajat ylittävästi myös toimivat asianmukaisesti ja tehokkaasti, jotta kaikki kansalaiset ja yritykset Euroopan unionissa pääsevät digitaalisille sisämarkkinoille, niin luonnollisesti tässä tarvitaan vielä työtä. No sitten Senalovaan ja Dantin esille nostama esteettömyyskysymys on aihe, jota emme voi edistää vain hyväksymällä yhden uuden lainsäädäntöhankkeen. Meidän on varmistettava, että kaikki kansalaiset voivat tasa-arvoisina nauttia esteettömyydestä. Bulgaria aikoo tehdä puheenjohtajavaltiona työtä niin, että kaikki sidosryhmät ovat tietoisia siitä, kuinka tärkeää esteettömyys on miljoonille EUn kansalaisille – Kyse on kansalaisista, jotka ovat joko vammaisia tai heillä on toiminnallisia rajoitteita. Pyrimme löytämään sellaisen kompromissin, joka mahdollistaa tuotteiden ja palvelujen saatavuuden kaikilla aloilla. Jatkuvuus on varmistettava ja emme voi sallia sitä, että edistystä ei tapahtuisi. Bulgarian puheenjohtajakauden jälkeenkin työ varmasti jatkuu tältä osin. No sitten edustaja Danti eh, mainitsi sertifiointivaatimukset ja lisäsääntelyn tarpeen esimerkiksi IT-tuotteiden suhteen. Voi olla, että tällainen mahdollisuus voisi olla vaihtoehto harmonisoinnille EU-tasolla sekä mahdollisuus myös välttää markkinoiden sirpaloitumista. Puheenjohtajavaltiona pyrimme saavuttamaan konsensuksen riskihallinnan, kilpailukyvyn ja kriittisen infra, infrastruktuurin turvaamisen kautta. No sitten edustaja Haransovan esittämä kysymys kaukopuheluista ja tarpeesta säännellä kaukopuhelu, hintoja ja maksuja. Meidän mielestämme tässä aiheessa täytyy toteuttaa yksityiskohtainen tutkimus. Meidän täytyy tehdä yksityiskohtainen vaikutusarvio. Toimien on oltava suhteellisuusperiaatteen mukaisia niin, että kansalaisten edut huomioidaan. Kysehän on myös esteettömyydestä tässäkin aiheessa. Kiinteät yhteydet, yhteydenpito, välineet ovat tärkeitä aivan erityisesti ikääntyneille ja syrjäisillä alueilla asuville, joilla ei välttämättä ole mobiiliteknologiaa niin helposti saatavilla. Sen takia katsonkin, että meidän tulisemme voimme pyrkiä sellaiseen ratkaisuun, josta on hyötyä nimenomaan näille väestöryhmille. Ja no sitten edustajien Dantin ja Gutierrezin esille nostama kysymys, joka liittyi valeuutisiin. Me kiinnitämme tähän aiheeseen vain erityistä huomiota. Meille on tärkeää esittää ensinnäkin tarkka määritelmä tällaisesta valeuutisesta. Meidän on ymmärrettävä, mitä valeuutiset ovat. Katsomme myös, että täytyy käynnistää tästä aiheesta hyvin avoin vuoropuhelu. Näin voimme säilyttää menettää ilmaisuvapauden, mielipiteen vapauden, sananvapauden ja toisaalta taas voimme ottaa käyttöön jonkinlaisia suotimia niin, että valeuutisia ei voida levittää. Valeuutiset ovat uhka modernille digitaaliselle yhteiskunnalle. Meidän on tehtävä kaikkemme taistellaksemme tätä uhkaa vastaan. Edustaja Grappini, haluaisin henkilökohtaisesti kiittää teitä kaunista sanoista, ystävällisistä sanoista. Olemme samaa mieltä siitä, että täytyy kiinnittää erityishuomiota rahoitusmekanismeihin. Esimerkiksi verkkojen Eurooppa-väline – tämänkaltaiset rahoitusvälineet ovat soveltuvia, jotta saamme edistystä aikaan yhteentoimivuuden osalta. Uskon, että perustetaan myös lisää välineitä, jotta saadaan todella mobilisoitua riittävästi rahoitusta näihin aiheisiin. Meidän on tehtävä yhteistyötä. Meidän on pysyttävä yhdessä vahvoina Jos emme ole yhtenäisiä, emme ole vahvoja. Ja sitten sisämarkkinoille koituu vakavia uhkia. Nyt todella täytyy osoittaa yhtenäisyyttä. Sille aika on kypsä. No sitten edustaja Kutieresin kysymys nimenomaan näiden yhteyksien parantamisesta. Meidän tarkoituksemme on parantaa yhteyksiä, yhteen kytkentöjä ja sen takia työstämme monivuotista rahoituskehystä televiestinnän alalla. Pyrimme saamaan aikaiseksi myös kattavat laajakaistapalvelut palvelut sekä rajat ylittävät yhteydet Tarkoitus on saada aikaan sellainen infrastruktuuri, joka täyttää kaikki nämä vaatimukset. Meillä on etenemissuunnitelma esimerkiksi 5G-verkon aikaansaamiseksi sekä myös radiotaajuus. Alalla meillä on etenemissuunnitelma. Tässä täytyy luonnollisesti huomioida kaikki jäsenvaltiot. Niiden on linjattava toimensa – keskenään, jotta kaikkia päätöksiä voidaan täytäntöön panna. Uskon, että vastasin kaikkiin kysymyksiin. Jos vastausta ette johonkin kysymykseen saanut, niin ilmoittakaa siitä. Kiitos. Thank you uh, very much. Kiitoksia teille kummallekin siitä, että vastasitte kaikkiin kysymyksiin. Kaikki ovat varmaan samaa mieltä siitä, että toivotamme teille kaikkea parasta, jotta pääsette näihin puheenjohtajakauden kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Eli me odottelemme yhteistyötä teidän kaikkien kanssa ja uskon, että tapaamme vielä myöhemmin uudelleen. Eli kiitoksia, että olitte paikalla. Selvä. Laitamme äänestykset. Ja ensimmäinen äänestettävä mietintö koskee markkinavalvontaa ja moottoria enemmän ja hyväksyntä ja tämän elektroninen äänestys kolmikantaneuvottelujen päätökseksi aloitetaan äänestys. Yeah, no. So, people, would you like to vote, please, if you're... Voisitteko ystävällisesti äänestää kortitse? Vielä on pari äänestämättä. I'm not going to wait at the time so long. Okay, so we close the vote. It's not working?

Okay, we will, we will redo because there's a lot of... Äänestetään uudestaan. Ongelmia on paljon. Perutetaan tämä. Pascal, ehkä vaan voisi istahtaa ihan taaksesi. Dan is your card self. Okay, so we will redo the vote on... Äänestetään uudestaan tyyppihyväksynnästä. Ok. Okay, we, we close the vote. Äänestys on päättynyt. Ja se on hyväksytty laajalla enemmistöllä. Jos kaikki lasketaan noin 27 puolesta, kolme vastaan, ei tyhjää. Okei, okay, So um, with this uh, we will... Ja tämän jälkeen seuraava äänestys. Tässä äänestetään lausuntoluonnoksesta, joka käsittelee Euroopan puolustuksen kehitysohjelmaa. Pyritään lisäämään EUn puolustusteollisuuden innovatiivista kykyä, kapasiteettia. Ensin äänestetään tarkistuksesta 146 nipussa puolesta vastaan. Hylätty kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty 158 sekä raukeaa. Äänestetäänkö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 172. she just said. So it's uh, rejected with... Uh... Hylätty 1220. 173 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 22. 173 tarkastetaan vielä. Close the vote and it is rejected. Hylätty. Kyllä se täältä näkyy. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 on rauennut, joten kompromissi kolme. Ei kun 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 198 nipussa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan ja hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 128 tarkistetaan. 218 tulkki korjaa. And it is uh, rejected. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta. Hyväksytty kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Tarkistus 244 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 244. 243 oli vedetty pois, joten 244 on nyt käsittelyssä tarkistuksessa. We close the vote. Yeah, and it is... Hyväksytty. 245 puolesta. Puheenjohtaja korjaa 248. 248 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 108. Tarkistetaan. Close vote. And it says... Hylätty. Kopros 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan, tehiä hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tehiä hyväksytty. 125 puolesta vastaan, tehiä hylätty. 125 tarkistetaan. Close vote. And it is adopted. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 16. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 138 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 140 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi 2023 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. ja tarkistus näin muutettuna We close the vote. And it is adopted. Hyväksytty. 28 puolesta, 8 vastaan. Ei tyhjää. Okay, colleagues. Hyvät kollegat, jos olette valmiita, siirrytään seuraavaan kohtaan. Asetus, joka koskee muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehystä Euroopan unionissa. Meillä on kaksi hattua päässä. Toimi puheenjohtajana olen esittelijälle, mikä on hieno juttu. Ja aloitamme mielipiteiden vaihdon komission edustajien kanssa 23. syyskuuta. Komissio on ehdottanut tehnyt ehdotuksen asetukseksi ja tämä on ensimmäinen keskustelu IMKossa 12.10. jälkeen. Ja nyt puheenjohtajakokous on virallisesti antanut mietinnön IMKolle 153 plussan pohjalta Antaisin puheenvuoron heti Piers O'Donoghuelle, joka on tulevien verkkojen johtaja DG Connectissa ja saatte heti puheenvuoron. Madam Chairperson, Madam Kiitoksia puheenjohtaja, esittelijä. On hienoa, että voimme nyt yksityiskohtaisemmin esitellä tämän ehdotuksen ja ennen kaikkea kuulla parlamentin ja valiokunnan kannan. Eli komissio katsoo sen jälkeen, kuin käynnistimme digitaalisten sisämarkkinoiden strategian, että tiedon vapaa liikkuvuus on keskeistä, jotta voidaan rakentaa eurooppalaista tietotaloutta. Tällaista vapautta ehkä ei aikanaan ajateltu, mutta se on tärkeää, jotta voidaan taata, että sisämarkkinat toimivat Euroopassa, kun otetaan huomioon teknologia ja palvelut, mutta on myöskin monia muita palveluita ja prosesseja, jotka ovat yhä enemmän riippuvaisia tiedosta. Ja tiedot ja sen liikkuvuus liittyy suoraan teknologiseen innovaatioon. Ja tietysti puhumme talouden kaikista aloista. Tämä ei koske ainoastaan IT-alaa, vaan tämä koskee kaikkia aloja, joista tämä valiokunta vastaa. Eli meidän pitää varmistaa, että uusi teknologia johtaa suurempaan innovaatioon ja tuottavuuteen kaikkialla taloudessa Euroopassa. Ja siksi meidän täytyy katsoa myöskin julkisia palveluita ja esimerkiksi uudenaikaisia terveyspalveluita. Siitähän on tässä hyödytty. Jos esimerkiksi epidemiologisessa tutkimuksessa voidaan käyttää näitä tietoja, ja näin voimme saada kohdennettua terveydenhuoltoa. Eli tästä on keskusteltu sidosryhmien kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa. Halusimme kartoittaa, mitä haasteita liittyy uuteen teknologiaan, koska hyvin paljon lainsäädäntöä oli vanhalta ajalta, jolloin digitaalisuus ei ollut näin pitkällä. Ja teetimme kaksi tutkimusta ja kuulimme sidosryhmiä. Eli kun vapautetaan näitä tietovirtoja EU:ssa, ssa voimme saada jopa 4 prosenttia enemmän bruttokansantuotetta vuoteen 2020 mennessä, kunhan näihin toimiin ryhdytään pikaisesti. Eli sitten tämä asia, josta juuri puhuitte. Eli valmisteluiden jälkeen komissio hyväksyi syyskuussa ehdotuksensa. Ja tämä on aika yksinkertainen ehdotus. Eli jäsenvaltioiden ei enää tarvitse edellyttää, että yritykset ja kansalaiset varastoivat tietoa, vaan ne lokalisoidaan jäsenvaltion alueelle. Ja yritämme päästä eroon esteistä, joita on tiedon liikkuvuudella. Ja tähän liittyy myöskin tilanne, jossa yhdessä jäsenvaltiossa on vain yksi pilvipalveluiden tarjoaja. Ja yrittäjät ja yksityiset voisivat ehkä hyötyä siitä, että he voisivat käyttää jotain toista palveluntarjoajaa. No esteet ovat sinänsä jo haitta, mutta tämä vaikuttaa kielteisesti myös innovaatioon ja uusien palveluiden kehittämiseen. Sitten itse ehdotus. Se on aika yksinkertainen komissio on pyrkinyt olemaan johdonmukainen, eli lainsäädäntö on pidetty yksinkertaisena. Tämähän on toimi, jolla poistetaan sääntelyä jäsenvaltioista. Eli tärkeää on tämä muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus. Ja tässä on vain kymmenen kohtaa tässä ehdotuksessa. Ja siinä puhutaan tästä periaatteesta suhteessa perussopimuksiin ja muuhun lainsäädäntöön. No tietysti jonkinlaisia takeita pitää olla jäsenvaltiossa siitä, että tietoja saa käyttöönsä. Silloin kun on selkeä mandaatti tarkastella tietoja, niin silloin tietoja pitää olla viranomaisten saatavilla. Ja täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot luottavat tähän järjestelmään. Ja sitten, kun ajatellaan tätä oikeudellista ehdotusta, joka on tehty, palveluntarjoajien tuottajien on kehitettävä käytännössäännöt. Niiden on säänneltävä itseään, jotta voidaan varmistaa se, että on helpompi vaihtaa palveluntarjoajaa ja se, jonka tiedot on tallennettu pilveen, niin ne tiedot voidaan palauttaa omiin kodinlaitteisiin. Ja tämä on osa joustavuutta, jota uudessa teknologiassa pitäisi olla. Eli tässä olivat periaatteet ja sitten vielä yksi kuva tästä pääsisällöstä. Eli tekstissä todetaan, Niin, suokaa anteeksi. Eli mitään lokalisaatiorajoituksia ei tiedon suhteen ole. Ja tämä on tärkeää, koska sidosryhmien kanssa keskusteltua me huomasimme, että monissa tapauksissa kyse oli sekundaarisesta lainsäädännöstä tai hallinnollisista säännöistä, kun ajatellaan vaikka julkisia hankintoja. No tietysti on varmistettu, että jäsenvaltiot luottavat siihen, että tietyissä olosuhteissa ne pystyvät rajoittamaan tiedonkulkua, jos syynä on yleinen turvallisuus. Ja se on selkeästi todettu ehdotuksessa. Ja myöskin meillä on ilmoitusmekanismi ja jäsenvaltiot ja voivat ilmoittaa komissiolle, mikäli ne ottavat käyttöön uusia rajoituksia ja näin saatetaan tehdä turvallisuussyistä ja silloin se ei varmaan aiheuta mitään ongelmia. Ja asetuksen pitäisi pysyä kevyenä ja pyrimme käyttämään uudelleen näitä ilmoittamis- ja avoimuusmekanismeja. Sehän on tälle valiokunnalle tuttu väline ja se on ollut jo tärkeässä roolissa, kun ajatellaan teknisiä toimia – sisämarkkinoilla. Jäsenvaltiot tuntevat tämän ja siihen liittyy hyvin alhainen hallinnollinen taakka, kun ajatellaan ilmoittamis- ja avoimuusvaatimuksia. Ja jotta voidaan varmistaa, että järjestelmä toimii kunnolla, erityisesti jos tietojen saatavuuden suhteen on ongelmia, jos kansallinen viranomainen, esimerkiksi veroviranomainen, haluaisi tarkistaa tietoja, niin silloin heillä pitää olla nämä tiedot saatavilla, vaikka ne on tallennettu toiseen jäsenvaltioon. Eli meillä on yhtenäinen yhteyspiste ja kevyt rakenne, jossa mukana on komissio ja jäsenvaltiot, jotta voidaan poistaa esteitä tulevaisuudesta. Ja lopuksi, jos palataan hiukan tämän ehdotuksen soveltamisalaan, eli muut kuin henkilötiedot, Tälle on selkeä syy. Meillähän on yleinen tietosuoja paketti ja sillä suojellaan henkilötietoja korkealla tasolla. Ja se itsessään on sisämarkkinalainsäädäntöä ja vapaan liikkuvuuden ehdotus. Ja ehdotuksessa todetaan, että jäsenvaltiot eivät voi rajoittaa tätä lokalisaatiota tiedon osalta, mikäli tietoja käsitellään kunnolla sääntöjen mukaisesti. Eli me emme halunneet luoda mitään epäilyksiä soveltamisen suhteen. Eli tässä on tämä ehdotus sen vieressä, ja se liittyy kaikkiin tietoihin, jotka eivät ole henkilötietoja. Ja näiden kahden toimen avulla meillä on sitten yhtenäinen eurooppalainen digitaalinen tietoalue, joka tuo mukaan monia etuja. Eli tämä liittyy ehdotuksen soveltamisalaan. Se on tietysti teille tärkeää, kuten kuulimme, kun ensimmäisen kerran keskustelimme. Ja päätänkin sitten tähän puheenjohtaja ja olen valmis sitten vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Very much, uh, Mr. Paljon kiitoksia, herra Donahue, tästä erinomaisesta esityksestä ja komission hyvästä työstä sekä vaikutusarvioinnin että ehdotuksen suhteen. Nyt annan puheenvuoron itselleni esittelijänä. Ja olen todella sitä mieltä, että tämä asetus on todella digitaalisten sisämarkkinoiden tukipylväs ja olen todella tyytyväinen, että neuvosto kiitos erinomaisen Viron johtajuuden. Hyvä, se on hyväksynyt komission ehdotuksen ja luonut hyvän pohjan työskentelyä varten. Toivoisin, että löydämme nopeasti konsensuksen parlamentissa hyvän sellaisen, jotta saisimme työn mahdollisimman nopeasti loppuun. Mutta sanoin, tämä on asetus on yhtäältä simppeli, toisaalta se muuttaa pelin säännön. tulee säästöjä, mittakaavaa etuja, kustannustehokkuutta, jotka vaikuttavat yritysten ja digioperaattoreiden elämään mutta kaikkea elämä, jolla on ei-henkilötietoa Euroopassa. Tämä koskee kaikkia sektoreita. Meidän tehtävämme on yksinkertaista, luoda oikeusvarmuutta, luoda säännöt, jotka ovat valmiita tulevaisuuden haasteisiin. Ja tässä ajattelen myös pk-yrityksiä erityisesti, jotka kohtaavat, kohtavat isommat kustannukset ja markkinoille pääsyn esteitä. Että kysymys on datan paikallistamisen poistamisesta pohjimmiltaan. Tätä, tässä on väärinkästyksiä, mutta kysymys on siitä, että voidaan siirtää ei-henkilötietoja jäsenmaasta toiseen sen tallentamiseksi. Tämä on todella yksinkertaista tai yrityksen tasseja tai hallinnollinen tietoa. Sitä voidaan tallentaa sinne, missä se on halvempi helpompaa, turvallisempaa, kustannustehokkaampaa toimien arvien mukaan. Tämä on jo mahdollista, mutta on valitettavasti sekä hallinnollisia sääntöjä oikeudellisia sääntöjä, suuntaviivoja, käsityksiä jäsenvaltioissa, käytänteitäkin, jotka puuttuvat asioihin, että eivät mahdollista sitä. On myös väärä käsitys että datan tallentaminen hajautetusti olisi vähemmän turvallista kuin keskitetty tallentaminen, mutta pilvitaloudessa tässä ei ole tällaista tilannetta. Kolmas poliittisesti tärkeä asia on, että jos emme laadi yhteisiä standardeja EU-ssa, jotta näitä säästöjä voidaan saada aikaan. Muut EUn ulkopuolella tekevät sen joko puolesta tai meitä vastaan. On välttämätöntä, että Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä. Yksi yksinkertainen elementti on lisätä henkilökohtaisen datan liikkuvuutta. Toinen on, että kilpailuviranomaiset voivat saada esimerkiksi verotusta ajatellen, mitä tahansa julkista, juridista tarkoista varten voi saada informaatiota toisesta jäsenvaltiosta digitaalisessa muodossa ja yksinkertaisessa muodossa ja tämän kontaktipisteen kautta. Ja kolmanneksi käyttäytymissäännöt. nämä ovat yksityisiä sopimuksia kahden toimijan kesken pilviratkaisuja varten – pidän komission ratkaisua hyvänä. Se ei ehdota asetusta, vaan käyttäytymissääntöjä. Tiedän, että sidosryhmät ja bisnesmaailma ovat vähän huolestuneita siitä, saadaanko säännöstä aikataulussa valmiiksi. Ja varmasti parlamentti voi löytää sopivan tasapainoisen ratkaisun, joka antaa aikaa sen tekemiseksi. Luo hyviä käytänteitä ilman turhia viivytyksiä. Sitten neuvoston päätöksen lopputulemasta. Samilla tervetullut. On vain yksi asia, jonka ehdottaisin heti omasta puolestani. Ja se on tämä poikkeus yleisen järjestyksen, eli siis säilyttämiseksi. Tai yleisen turvallisuuden vuoksi. Ja olen huolestunut, että tässä luotaisiin protek- valtiollistisia suojamuoreja henkilötatalle. Siksi ne ja haluaisin kolmikantaneuvotteluissa ja keskusteltuani asiasta esit varjostelijoiden kanssa halusin tähän ehdotuksen. Viimeinen asia, josta puhuisin, on aikataulu. Toivon, että kykenemme saman aikataulun aikaa olen saanut kovasti tukea sihteeristöltä. Esittelisin mietintäni käännökseen helmikuun lopulla. Voisimme käsitellä siitä maaliskuun toisessa osassa tarkistusten ja maaliskuun loppuraja kääntäjille uudestaan huhtikuun alussa, sitten käsittely uudelleen huhtikuun to- toisessa osassa ja sitten toukokuun loppupuolella jälleen. Olen ollut ITRE-kollegoiden kanssa yhteistyössä. He ovat ajatelleet saada työt loppuun toukokuun lopulla. sen, että valiokuntaäänestys olisi toukokuun lopulla ja täysistuntoäänestys kesäkuussa. Muuta joudumme jättämään tämän heinäkuuhun, mutta olisi hyvä aloittaa neuvottelut Bulgarian kanssa, jos onnistumme vauhdittamaan prosessia parlamentissa omasta puolestani teen parhaani, mutta täytyy tietysti myös ottaa huomioon, mitä kollegat ajattelevat. Ja mi- miten nopeasti, missä konsensusta löytyy. Tässä on asioita, jotka eivät ole kiistanalaisia, siksi otin aikataulun jälkeen esille tämä, ilmeisesti, tämä yleinen tietosuoja-asetus ja tämä ei-henkilötietoja koskeva ehdotus. Ne kulkevat käsi kädessä, niiden rajat ovat selkeät, ei ole päällekkäisyyttä, tämä on johdonmukaista. Mutta haluan ottaa tämän keskustelun, koska tiedän, että monet toimijat ja sidosryhmät, heitä olen tavannut kovasti ja kuunnellut monia toimijoita. On estetty tämä huolenaihe parlamentin täytyy tehdä selväksi, että kysymys on kaksi erilaista asetusta. Yksi ei ole toisen poikkeama. Näin luomme yhteisen eurooppalaisen data-avaruuden. Toivottavasti tämä ei ole kiistanalaista. harta yhteistyötä varjostelijoiden kanssa. Ja nyt antaisin Kristus Saldamoiselle puheenvuoron. Kiitokset vielä komissiolle. Thank you, Madam Chair. I will Kiitos puheenjohtaja. Tanskan kielellä. Tack. Kiitos hyvästä esityksestä komission puolelta tästä ehdotuksesta, joka koskee muun kuin henkilödatan vapaata liikkuvuutta. Minä olen yleensä tästä mieltä, että tämä on oikein hyvä ehdotus komission puolelta. Olen sitä mieltä, että tämä on suurelta osalta sellainen, että se kattaa tarpeet. Meidän täytyy kiihdyttää datataloutta, datavetoista taloutta. Tämä auttaa siinä yhteydessä. Joten alustavasti ja yleensä ottaen annamme SD-ryhmän tuen. Mitä sitten, missä voi olla sitten muutokset tarvetta, niin voisin mainita mielelläni jotain. Meidän pitäisi käydä keskustelua siitä, mikä on muuta kuin tätä, tota, Tässä määrittely on kielteinen. Tässä sanotaan, että, että sinä, mikä, mitä tämä yleinen tietosuoja-asetus ei kata kuluttajalastuksella. Se voi olla ihan ok, se voi olla ihan hyvä, mutta asiasta pitää keskustella. Onko tämä ok, onko tämä ihan riittävä kattava määritelty, koska yksi haasteita, joka tulee neuvoston käsittelystä tämän asetuksen suhteen, että siinä on sekoitettu datasetteja on sellaisia, tai dataa, jossa on henkilödataa ja ei-henkilödataa. Miten sitä käsitellään? Neuvoston kannasta ymmärtäisin sen, että se voi olla hyvä menettelytapa. Jos on epäilyksiä, jos data on sekadataa, niin käsitellään yleistä asetusta. Mutta keskustellaan tästä valiokunnassa. Minä sitä että kysy- kysymyksen asettelua nyt tämän niin kuin sekadatan suhteen. Toinen asia, josta on käyty keskustelua ja neuvostokin mainitsi tämän, on datan tarve paikallista dataa. Minusta on hyvä, että painetaan datan paikallistamistarvetta. Se on mikään ongelma minulle. Niin kauan, kun me takaamme sen, että artikla 5 ei tapahdu muutoksia. Eli että me määrämme, että ää, toimivaltaisella viranomaisella päättäytyy olla pääsy dataan, josta lokalisointivaatimus poistetaan, niin sitten täytyy ymmärtää kuitenkin se, että relevantilla viranomaisilla täytyy saada data vaikka sillä omalla alueella. Tämä on hyvä asia erityksestä, mutta tärkeää on vain säilyttää tämä tasapaino. Ja minä haluaisin sanoa, lopuksi sanoa, että tämä datan siir- kanne mukaan otettavuus, että se liikkuu käytävän mukana, se on oikein hyvä, että tässä koskee myös yrityksiä. Ehkä ne olen maailman su- suurin fani asettu tämän yritysten käyttäytymisen suhteen. Se on hidas prosessi ja silloin on sitä, se on tendenssi, että joskus alhaisin yhteinen nimittäjä tulee hyväksytyksi, mutta yksi ratkaisu tähän haasteeseen voisi olla, että me sanomme kyllä. Yritykset saavat itse säädellä, mutta me voisimme sitä uudelleen tarkastelulausekkeen ehdotukseen. Tämä alue muuttuu räjähdysmäisesti koko tämä datavetoinen talo, josta me voisimme ehkä tehdä niin, että viiden kuuden seitsemän vuoden kuluttaa tarkastelemme ehdotusta uudelleen ja katsomme, onko se toiminut ja voimme takapelistä katsoa, jos perustuspelistä katsoa ja sitten se säätely ei ole toiminut, sitten voidaan listaa jotain, mutta myönnän, että tämä on todella nopeasti muuttava alue, että voi olla hyvä idea, että äh, jättää vähän aikaa sen näkemiseksi, mitä tapahtuu. Ja sitten Rova lopuksi Sanoisin, että minusta aikataulu on hyvä. Kannatan sitä, että toimitaan suhteellisen rapsakasti, että saadaan mahdollisuus toimia ennen kuin parlamenttineuvosto alkavat suuntautua Euroopan vaaleihin. Eli aina tukeni aikataululle ja toivottavasti saamme pitäydyttää siinä ja odotan oikein hyvää yhteistyötä. Kiitos. Tack så mycket Christer, jag uppskattar. Kiitos Kristel, minä arvostan todellakin tukeasi ja kommentoin sen, kun olen antanut muille puheenvuoroille. Mä tämän ensin antaisin tämän tälle puheenvuorolle ECR. Äh, Daltonille ensin. Kiitos. Mekin pidämme komission ehdotusta tervetulleena. Ja voin yhtyä kollegoiden näkemyksen siitä, että me voisimme olla vieläkin kunnianhimoisempia, kun poistamme esteitä vapaalta datan kululta. Olen as, aikataulusta samaa mieltä, mahdollisimman nopeasti pitää edetä ja äh, poikkeukset täytyy pitää minimissä. Säilytyspaikka, kysymys ja rajoitukset voivat todella aiheuttaa hallaa digitaalisille palveluille, internetpalveluille Euroopassa ja maailmanlaajuisestikin. Eli meidän on toimittava ja on toimittava nopeasti neuvoston sopimus joulukuulta niin ikään on myönteistä kehitystä, vaikkakin kunnanhimossa olisi vielä parantamisen varaa joiltakin kohdin. Komission ehdotuksessa ja neuvoston omaksumassa näkemyksessä on pari kommentoitavaa seikkaa. Ensinnäkin artikla 2.2b. Siellä on poistettu julkinen sektori ja oma tiedon tuotanto tiettyjen tietojen suhteen voitaisiin käyttää pilvipalveluja, mutta jos sitten ulkoista säilytystä käytetään, niin tässä on tiettyjä rajoituksia. Tietyillä jäsenvaltioilla on käytössä omia mm, valtionhallinnon säilytysratkaisuja. Voin yhtyä näihin huoliin tältä osin. Mikä on komission näkemys tämän poikkeuksen merkityksestä ja vaikutuksesta? Sitten ehdotus tietojen säilytyksestä ja siirrettävyydestä, eli tätä kautta voitaisiin saada säästöjä aikaan, kun palveluntarjoajaa voidaan vaihtaa teollisuuteen yrityksille tarvittaisiin käytännössä säännöt. Tämä jo mainittiinkin. Sitten artiklassa 6 mennään hyvin pitkälti yksityiskohtiin kohdassa 1. Eli mi- mitä pitäisi kattaa näissä käytännössä säännöissä? Tekniset säännöt, varajärjestelmät ja niin edelleen. Yritin hieman selvitellä tämän listan taustoja ja perusteluja. Minä olen huolissani siitä, että tässä vaarannetaan lainsäädännön tulevaisuuden kesto miten tämä sietää aikaa. Eli kyse on tekstistä, joka on sitten voimassa aika pitkään. Emme voi vielä edes kuvitella tulevaa kehitystä tällä hetkellä. Eli mikähän mahtaa olla komission ajattelu, perustelu tässä kohtaa. No sitten nämä sekalaiset datapaketit. Tässä neuvosto on ajatellut, että tarvitaan mahdollista uudelleen tarkastelua, jota komissio voisi sitten ehdottaa. Sitten tässä mainitaan läheisessä yhteydessä olevat datasetit ja miten tähän sitten suhtautuu yleinen tietosuoja-asetus. Mielelläni teen läheistä yhteistyötä kaikkien varjohdettelijöiden kanssa, jotta päästään mahdollisimman nopeasti sopimukseen. Uh, Kiitos Dan tuosta ja siitä, että olit tässä vaiheessa konkreettinen. Arvostan sitä kovasti. Ja nyt uh, Diitta Hanatsova, Alde. Madam Chair, Madam Rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja esittelijä. Minäkin haluaisin kiittää komissiota selkeästä esityksestä ja toistaisin sen, mitä esittelijä totesi aluksi. Tämä on erittäin tärkeä askel eteenpäin. Kuten tiedätte, parlamentti on taistellut tämän asian puolesta jo kuukausikaupalla, ja on hyvä, että komissio ymmärsi tämän. Haluaisin kiittää myöskin puheenjohtajavaltiota Viroa tuloksista neuvostossa, ja sanoisin, että neuvoston standardin mukaisesti tämän erinomainen tulos, vaikka en olekaan samaa mieltä kaikesta mitään neuvoston kannassa. Eli laajentaisin vähän Daltonin kysymystä. Hän kysyi neuvoston kannasta, mutta yksi yleisempi kysymys. Eli voisitko arvioida näitä muutoksia? Onko muutoksia tulossa, kun ajatellaan tätä neuvoston kantaa. Ja sitten pari muuta asiaa. On hyvä, että tämä on asetus. Direktiivi ei olisi ratkaissut yksittäisten jäsenvaltioiden ongelmia, jotka estävät tiedon vapaan kulun. Mutta meidän täytyy selkeyttää tätä suhdetta yleiseen tietosuoja asetukseen. Usein käytännössä on erilaisia tietoja tietokannoissa, sekä henkilötietoja että muita kuin henkilötietoja. Ja jos on kumpaakin laatua näitä tietoja, niin täytyy tietää, mitä sääntöjä sovelletaan. Minun ryhmäni vielä pohtii, miten tätä asiaa voitaisiin käsitellä. Ehkä yritysten olisi helpompi käsitellä kaikkia tietoja henkilötietoina, niin ne olisivat tämän asetuksen alaisuudessa, mutta haluaisin kuulla komission kannan. Ja sitten poikkeukset. On hyvä, että se on rajoitettu yleisen turvallisuuteen. Ja me torjumme kaikki yritykset laajentaa tätä entisestään. Ja sitten tietojen paikallistamiskielto. Se pitää pohjata jäsenvaltioiden päätöksiin ja näin voidaan tehdä, jos on yleisiä sääntöjä ja myöskin sitten hallinnollisia päätöksiä jotka liittyvät näihin ilmoitus- tai tarkastelukysymyksiin. Eli lainsäädännössä ei sanota mitään tästä paikantamiskysymyksestä, vaan muissa säännöissä. Ja kuten viime vuonna sanoin, niin jonkinlaista markkinavalvontaa pitää olla, ja yrityksillä pitää olla oikeus esittää ongelmia komissiolle, jotta niitä voidaan oikaista. Eli komissiolta haluaisin kuulla, miten näette tämän, kun ajatellaan julkisia hankintoja. Ja sitten tuen kohtaa kuusi, joka liittyy hyviin raportointikäytänteisiin. Haluaisin vain tietää, miten komissio uskoo, että tämä toimii artikla 20 kanssa. Siinähän on puhuttu näistä raportointivelvollisuuksista. Ja toivottavasti myöskin parlamentin puolella pystymme tekemään rakentavaa työtä ja vauhdittamaan tätä prosessia, jotta saamme tämän asian päätökseen pian. Kiitos. So you for being so... Kiitos Diitta tuosta ja konkreettisuudesta kommenteista. Nyt antaisin puheenvuoron Julia Redalle vihreiden varjastelijana. Kiitos. Ensiksi onnittelisin komissiota aika hyvin laaditusta asetuksesta. Tärkeää on, että se on asetus mielestäni. Ja meidän täytyy luoda mahdollisimman selkeät säännöt, mitä tulee poikkeuksiin koskien datan vapaata virtausta joka, jokaisen poikkeuksen suhteen, ja jos on erityisessä syytä erityisessä jäsenmaassa, miksi poikkeuksia pitäisi lisätä, niiden pitäisi olla hyvin perusteltuja ja pitäisi sanoa, että tämän mennessä olen kuullut paljon esityksiä, joissa ei ollut paljonkaan järkeä äh, asettaa paikallistamisvaatimuksia. Olisin hyvin varovainen listakseni jatkakseni tätä listaa. En ole erityisen innostunut käyttäytymissäännöstä datan liikkuvuuden suhteen. Minua on vähän mietittää, miksi tämä on käyttäytymissäännöstä. Aldous totesi, että olisi paljon helpompi mallintaa tämä olemassa olevaan datan mukaanottavuuden mukaan, joka on ja yleensä tietosuoja-asetuksessa. Se tekisi myös sekadataan suhteellisen helpoksi. Ja miksi datan mukaan ottamisen pitäisi koskaan sitä ammattikäyttäjiä, kun loppukäyttäjät käyttävät myöskin pilvipalveluita. Joten helpointa siirrettävyyden suhteen, mukaanottavuuden suhteen olisi hyvä pitäytyä yleisen tietosuoja-asetukseen sanamuodossa mahdollisimman paljon äh, samalla linjoilla, mikä teki se, nämä lainsäädännön ehdotukset paremmin yhteisvoimiksi tässä suhteessa. Muissa suhteessa se on aika hyvin onnistunuttakin. Ja siirrettävyyden suhteen on tärkeää, että se ei koskisi ainoastaan isoja ää, äh, ää, äh, tunnettuja formaatteja ja suurten yritysten formaatteja, vaan myöskin pienempiä ja avoimia formaatteja. Tämä pitäisi toimia kaikenlaisten, kaikenlaisen datan ja kaikenlaisten pilvipalveluiden tarjoajien tapauksessa. Miten neuvostoon yleensä lähestymistapaan tulee, josta myönteistä, että he ovat toimineet niin nopeasti ja ovat tehneet jotakin parannuksia. Jos heidän luokse oikein hyvin ymmärrän, he eivät halua rajoittaa mukaan otettavuutta siirrettävyyttä ammattikäyttäjiin, mikä olisi oikein hyvä askel. Ja jollakin alueilla nopea työskentely on johtanut siihen, että täällä on käsitteitä, jotka eivät mitenkään kuulu tähän neuvostoon yleinen lähestymistapa puhun datan omistajuudesta. Jolloin se sitä on käytetty metaforisesti keskustelussa, mutta se ei ole mikään oikeudellinen käsite, joka missä on miettinyt, pitäisikö tässä olla joku siviilioikeudellinen datan omistusoikeuskäsite ja on tullut siihen tulokseen, että se ei ole hyvä idea. Joten eipä sitä pitäisi mainita lainsäädäntötekstissä, vaikka se olisi vain johdanto-osassa. Mitä sovellusalaan tulee avainkäsitteiden määrittelysuhteessa tietosuoja-asetuksena hyvä asia. Kaikki, joka ei ole henkilödataa, asetuksen mukaan on muutava henkilödataa. Ja jos kahdenlaista dataa yhdetään, on helpompaa yhdistää tietosuoja-asetusta kaikkeen dataan, koska se kieltää paikallistamisvaatimukset ja, ja siinä kattavat data säännöt, joten jos pidetään erityiset lähellä toisiaan, mitä isompia käytännön ongelmia ei varmaan tunnu. Nämä ovat alustavia kommentteja, mutta oikein hyvä nähdä, että aika paljon kantojen lähentymistä tapahtuu tarkemmissa kysymyksissä ja toivottavasti me voimme, voimme edetä yhtä vikkelään kuin neuvostokin. Kiitos. Kiitos. Julia, olet myös oikein konkreettinen ehdotuksissasi. Ennen kuin pyydän komissiota reagoimaan, anna puheenvuoron Anders Schwabille. Kiitoksia. Minä en ole esittelijä, joten haluaisin vain tukea ehdotuksianne ja tuen myöskin sitä, että etenemme nopeasti, mutta pari konkreettista kysymystä. Ne ehkä helpottavat vähän keskustelua. Tästä nyt on hiukan puhuttu. Eli kysyisin nyt komissiolta suoraan, miksi nämä perustelu, perustelut rajoittuvat vain turvallisuusvaaroihin. Yleensähän puhutaan myöskin esimerkiksi kansanterveydestä tai muusta yleisestä hyödystä – kun katsotaan näitä perusteluita. Ja sitten harmonisointia pitäisi edistää, mutta tähän liittyy se ongelma, että kaikkia näitä toimia ei voida perustella turvallisuuskysymyksillä. Ja sitten toinen kysymys, josta on jo puhuttu. Miten erotetaan viime kädessä sitten nämä henkilötiedot ja muut kuin henkilötiedot? Olen saanut tästäkin paljon kriittisiä huomioita kollegoilta. Kiitos. Well, a lot of very important... Paljon tärkeitä kommentteja. Kollegat ovat perehtyneet asiaan todella hyvin. Selartaa minua ennen kuin annan puheenvuoron neuvostolle vastauksia varten. On yksi asia, joka minulle on tärkeä. Meillä on melkoista konsensusta kaikilta ryhmiltä, jotka täällä puhuvat että lisää poikkeuksia tai poikkeuksien ylitulkitsemista ei tällä haluta toivottavasti neuvoston edustaja kuuntelee. Toivottavasti otatte vakavasti tämän alustavan, mutta hyvin selkeän viesti valiokunnalta. Herra Hugh, voitte vastata. Thank you very much, Chairperson. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille jäsenille. On kovin vaikuttavaa, että näin konkreettisiin yksityiskohtiin on nyt jo päästy. Meidän työmme näin helpottuu ja on hyvä tietää, että ehdotuksemme on saanut tukea. Kuullut kysymykset eivät tule tässä vaiheessa täytynä yllätyksenä. Tulevina viikkoina haluamme tehdä työtä, jotta asiat selkenevät ja parlamentti voi sitten ottaa sen pohjalta kantaa. Tärkeimpiä kysymyksiä varmasti olivat ensinnäkin nämä sekaalaiset tiedot, eli, eli sellaiset tiedot, joissa on sekä henkilötietoja että muita tietoja. Kun perehdyimme tähän tilanteeseen, niin tämä on aivan todellinen tilanne, erityisesti pk-yrityksissä. Monissa tapauksissa tietoa voidaan säilyttää esimerkiksi omalla palvelimella ja omalla koneella, jossa on sekä henkilötietoja että muita tietoja. Tämä riippuu siitä, minkälainen järjestelmä on käytössä? Onko järjestelmää ostettu talon sisältä vai onko se ostettu joltain palvelun tarjoajalta ulkopuolelta? Mutta tilannehan voi myös muuttua. Neuvosto on nyt äh, sisällyttänyt äh, tämän äh, johdantoson kappaleeseen. Me luonnollisesti komissiossa myös perehdymme tähän. Jos ei ole mahdollista tehdä eroa toisaalta henkilötietojen, toisaalta muiden kuin henkilötietojen välillä, niin sitten kaikkeen tietoon täytyy soveltaa yleistä tietosuoja-asetusta. Tässä on tietty heikko kohta, josta me emme tietenkään halua viime kädessä olla vastuussa. Teknologia etenee, kehittyy. Emme halunneet lähteä laatimaan hyvin yksi, yksityiskohtaista määritelmää, koska meillähän on hyvin tarkkoja määritelmiä. Osi, osaltaan kyse on myös kansallisten tietosuojaviranomaisten velvollisuudesta, eli tarvitaan dynaaminen määritelmä, joka ottaa huomioon sen, että voi olla jatkossa tulevaisuudessa sellaisia tilanteita, joissa teknologia voi koostaa anonyymistä tiedosta myös henkilökohtaista tietoa. Eli tässäkin tapauksessa täytyy varmistaa, että ehdotus on tulevaisuuden kestävä. Edustaja Saldemose määritteli tämän ikään kuin negatiiviseksi määritelmäksi, ja tämä oli komissiossa aivan tietoinen valinta. Yleinen tietosuoja pätee aivan pian ja tästä otetaan vielä lisää kantaakin huomenna. Katsoimme, että ei olisi hyötyä eh, sisällyttää yksilöitä ja pieniä yrityksiä tähän niin, että yritettäisiin määritellä aktiivisella tavalla henkilötiedot. Katsoimme, että tämä olisi oikeusvarmuuden kannalta paras ratkaisu. Esittelijä, puheenjohtaja itse totesi, että kyse on myös Mm. käsityksistä, minkälaisena ongelma näyttäytyy. Me haluamme, että äh, ratkaisujärjestelmä on mahdollisimman selkeä. Pienellä yrityksellä välttämättä ei ole riittäviä resursseja työstää asiaa täysipäiväisesti. Sen takia meillä tulee olla selkeät säännöt yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Jos on muita kuin henkilötietoja, jotka ovat täysin erillisiä, sitten tiedetään, miten niiden kanssa toimitaan. Mutta jos tietoja ei voida erottaa toinen toisistaan, niin sitten kaikkia tietoa käsitellään samalla tavalla. No sitten oikeusperusta. Me olemme nyt Imkovaliokunnassa. valiokunnassa Kyse on toimenpiteestä. Kyse on asetuksesta, joka pätee koko EU-hun. Voimme edetä luottavaisin mielin sen suhteen, että tieto, tiedon liikkuvuus lisääntyy ja mahdollistaa myös se, että muut kuin henkilötiedot kulkevat vapaasti, eikä eh, pienille toimijoille koidu tästä kohtuutonta taakkaa. Jos parlamentti haluaa tätä keskustelua vielä syventää, niin mielellämme luonnollisesti tästä keskustelemme. Sitten eh, Justice-pääosaston kollegat minua tässä tukevat, eh, jotta voimme varmasti huomioida kaiken myös tulevaisuutta silmällä pitäen. No sitten kun ajattelemme näitä sekalaisia tietoja, eli henkilötietoja ja muita kuin henkilötietoja. Emme aseta kenellekään tässä velvoitetta, emme kansalaiselle tai yritykselle. Kansalainen tai yritys tekee itse päätöksen. He, heitä ei velvoiteta esimerkiksi tiedon siirtämiseen. Teillä on tärkeänä huolena tämä kysymys mielessänne ja se on aivan ymmärrettävää. No sitten siirrettävyys. Tälläkin on yhtymäkohtia yleiseen tietosuoja-asetukseen. Sisäisessä valmistelussa pohdimme myös sitä mahdollisuutta, että olisi sääntelytoimia, jossa asetettaisiin velvoitteita talouden toimijoille, ennen kaikkea pilvipalvelujen tarjoajille, niin että ehdotuksessa olisi siirrettävyyttä koskeva sääntö. Usein meitä kritisoidaan varmasti on hyvä tieto teille se, että olemme saaneet myös säätelyn tarkastelukomiteasta kritiikkiä. Olemme epäonnistuneet. Emme pystyneet osoittamaan, että tämä olisi suhteellisuusperiaatteen mukaista. Niin kuin on todettu, teknologia kehittyy huimaa vauhtia ja kun sääntöjä kehitetään, joista todennäköisesti tulee eh, normeja, standardeja tällä alalla, eh, huomioiden yleinen tietosuoja-asetus, niin sitten näiden sääntöjen pitäisi päteä myös muihin tietoihin. Olemme pyrkineet pitämään eh, säännön yksinkertaisena ja keskittymään datan vapaaseen liikkuvuuteen – Täytyy muistaa, että meillä on myös toimielinten väliset neuvottelut tulossa ja emme halua pitkittää niitä tarpeettomasti. Meillähän on käytännessääntöjä tietosuojasta esimerkiksi pilvipalvelujen osalta olemassa. Olemme jo käynnistäneet keskustelut siitä, että edistystä kyllä voidaan saada aikaiseksi. Haluan vielä rauhoitella valiokunta. Komissio on jo todennut, että seuraamme edistystä, laadimme itsesäätelystä myös katsauksen. Ja jos itsesäätely ei ole riittävää, niin luonnollisesti komissio sitten kantaa vastuunsa ja palaa parlamentin ja neuvoston puheille, jotta muutamme sitten jatkossa sääntöjä. Katsomme, että tällä alalla teollisuus on kyllä ymmärtänyt, että sillä on velvoitteita. Emme halua ylisäännellä näin alkuvaiheessa. Toivottavasti parlamentti voi tehdä työtä tämän mukaisesti kanssamme minua pyydettiin myös vertailemaan tilannetta suhteessa artiklan 20 yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Siellä on tiettyjä siirrettävyysvaatimuksia ja kyse on siitä, miten jatkossa voimme asiaan suhtautua. Ja lopuksi sanoisin vielä, että osana valmistelutyötä oli yksityiskohtaisempi tutkimus siirrettävyydestä. Tutkimus julkaistaan ensi kuussa ja luonnollisesti toimitamme sen myös parlamentille. Puheenjohtaja, tässä keskeiset kysymykset. Lisäksi jäsenet esittivät mielenkiintoisia kysymyksiä, muun muassa kommentin tähän yleinen, yleiseen turvallisuuteen liittyvään poikkeukseen liittyen. Joskus säännöt voivat mahdollistaa tällaisen poikkeuksen. Kyse on nyt sisämarkkinatoimenpiteestä. Tarkoitus on saada yhtäläiset tasa-arvoiset toimintaedellytykset kaikille toimijoille. Jäsenvaltioilla voi olla tiettyjä rajoituspyrkimyksiä, kun ajatellaan esimerkiksi tiedon siirtoa kolmansiin maihin, silloin kun kyse ei ole henkilötiedoista. Näitä käsitellään erillisenä kysymyksenä kolmansien maiden kanssa monenvälisissä ja kahdenvälisissä sopimuksissa meillä on rajoituksia henkilötietojen siirron suhteen silloin, kun tietoja siirretään Euroopan unionin ulkopuolelle. Tässä kontekstissa katsomme, että kun huomioimme sen turvallisuuden tason, joka jo vallitsee esimerkiksi yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja myös niissä keskusteluissa, joita on käyty palvelupaketista. Jotkut jäsenvaltiot ovat rakenteellisissa vuoropuheluissa valmisteluvaiheessa todenneet, että jäsenvaltioilla on tiettyjä huolia taloudellisista taloudellista tiedoista joissakin osissa Euroopan unionia. Me emme aseta velvoitetta kenellekään siirtää tietoja. Luonnollisesti sekä julkisen sektorin toimija että yksityinen toimija toimii varovaisesti varmistaa sen, kuka tietoja käsittelee ja, äh, ja säilyttää Euroopan unionissa. Sen takia katsoimme, että tämä yleisen turvallisuuden poikkeus voisi olla sellainen, johon jäsenvaltiot voivat turvautua. Luonnollisesti voi olla sotilaallisia tai poliisitoimeen liittyviä operaatioita, jotka tulisivat kyseeseen. Emme halua mitään kaiken kattavia rajoittaa rajoituksia vaikkapa energiantuotantoon liittyen. Tiettyjä rajoituksia tälläkin alalla on. Jos vaikkapa suunnitellaan ydinvoimalaa ja sitten tästä aiheutuu tiettyjä yleiseen turvallisuuteen koituvia rajoitteita, niin tämä on mahdollista. Meillä on ilmoitusmenettely ja toivomme, että jäsenvaltiot ryhtyvät järkeviin suhteellisiin toimiin, jotta mahdolliset huolet voidaan tätä kautta huomioida. Muiden poikkeusten suhteen emme katso, että niitä tulisi tässä ehdotuksessa vain eksplisiittisesti mainita, esimerkiksi kansanterveys. Nyt puhumme Euroopan unionin sisällä liikkuvasta tiedosta ja puhumme muista kuin henkilötiedoista aivan erityisesti. Olisi pettymys, jos esitettäisiin rajoituksia terveyden perusteella Kyse on siitä, että voimme saada taloudellista hyötyä, valtavasti hyötyä vapaasta tiedon liikkuvuudesta. On valtavia mahdollisuuksia parantaa kansalaisten terveyttä ja kansanterveyttä, jos toimimme tämän mukaisesti. Sen takia emme ole esimerkiksi käyttäneet tätä mahdollista poikkeusta, joka joskus on käytössä unionin lainsäädännössä. Ja sitten viimeinen seikka, toivottavasti en ole puhunut liian pitkään, mutta nämä tärkeät kommentit oli kaikki käsiteltävä. Neuvoston tekstissä, joka on peräisin juuri joulua edeltävältä kaudelta, yleensähän komissio ei suoraan kommentoi tässä vaiheessa käsittelyä, mutta komissio ei ole vielä luonut, lyönyt lukkoon kantaansa neuvoston tekstin suhteen. Odottelemme vielä parlamentin kannanottoja. Mutta komissio on jo havainnut tiettyjä huolia liittyen kahteen aiheeseen. Tämä on jo mainittukin. Kyse on siitä, että poikkeusmahdollisuutta laajennettaisiin. Ja toinen huoli liittyy jonkinlaisena julkisen sektorin tietojen käytön laajentamiseen tai pyrkimyksiin. Komissiohan rohkaisee jäsenvaltioita kehittämään modernia tietotekniikka-välineistöä myös tiedon säilyttämiseen. Jos katsotaan, että kaikki kaikkea julkista tietoa julkiset viranomaiset säilyttävät ja käsittelevät ja tässä voisi olla jonkinlaisia säilytyspaikkavaatimuksia. Niin tässäkin sitten mentäisiin äh, meidän kunnianhimoisia tavoitteitamme vastaan. Jos ajatellaan vaikkapa äh, älykaupunkeja ja julkista äh, liikennettä ja yhteyksiä julkisiin palveluihin raja-alueilla, on ruuhkaa ja jäsenvaltioiden on tiedettävä, mitä siellä rajan pinnassa tapahtuu, vaikkapa naapurikaupungissa toisella puolella rajaa. Tällä voisi olla vakavia vaikutuksia, kun pyritään löytämään moderneja ratkaisuja esimerkiksi ympäristöenergiaa ja myös terveyskysymyksiin. Tällä myös sidottaisiin julkishallinnon kädet e-, etukäteen. Eli on tiettyjä vaatimuksia yleisen turvallisuuden suhteen, mutta sitten jos julkiselle tiedolle asetetaan rajoitteita, niin ne täytyy kyllä perustella, eikä vain käyttää yleisperusteluja esimerkiksi julkisten hankintojen suhteen, tarjouskilpailujen suhteen. Tästä komissiossa keskustellaan, jotta voimme päästä perusteltuun kantaan. Henkilökohtaisia näkemyksiä todella, minullakin tosiaankin on, mutta mielellämme kuuntelemme parlamentin näkemykset näistä kannanotoista. Kiitos. Paljon kiitoksia herra Pierce Donahue komissiosta. Esittelijänä haluaisin esittää yhteenvedon sanomalla, että olen oikein tyytyväinen ja helpottunut. Näen, että tässä on alustavasti oikein hyvin yhteisiä kantoja, jaettuja kantoja, jonka pohjalta työskennellä voimme toimia sen eteen, että vähennämme pirstoutumista koskien datavapaata liikkuvuutta. Tämä, on tämä viides vapaa liikkuvuus siis todellakin. Se on meidän vastuullamme tänne. Mainitsin muutaman luvun komission mainitsemille lisäksi digitalouden arvo on 60 miljardia 2016. Se on kasvanut noin 10 prosentilla vuodesta 2015 ja potentiaali on 106 mil, 000 miljardia. Me pyrimme potentiaalin vapauttamisesta, työpaikoista ja Euroopan kilpailukyvystä. Meillä oli kanssanne tämän parissa. Jotkut komission vastaukset olivat oikein kattavia ja syvällisiä. Ja tämän sekadatan suhteen meidän täytyy olla nöyriä poliitikkoina ja lainsäätäjinä. Me puhumme digitaalista innovoinnista. Joku autotalsistava kaveri keksii keinoin käyttää, tallentaa, yhdistää dataa. Ja sitten meillä käsitystäkään tehdään jotain, joka on, kestää tulevaisuuden, joka lisää innovointia. Olen hyvin luottavainen artiklan viisi suhteen, että viimeistään viiden vuoden kuluttua komission pitää uudelleen arvioida lainsäädäntöä ja esittää päätulokset neuvostolle ja parlamentille. Ja Kristel, tämä on taas sen uudelleen arviointitarpeen. Se on viiden vuoden sisällä. Tämä on tärkeää, koska innovointi on niin nopeaa. En haluaisi lukita artikloihin kysymyksiä, jotka saattaa tiedä Ketsen jalkoihin muutamassa vuodeksi. Ja tämä pätee tähän sekadataan yhdistettyyn dataan. Meillä ei ole hajoakaan, miten näitä dataa sekoitetaan ja käytetään algoritmein. Julkisen sektorin poikkeamat, julkinen terveydenhuolto. Meidän täytyy ajatella, että olemme siirtyneet ajasta, jossa data oli paperilla. Oli tärkeää, missä data oli fyysisesti. Nyt mistä täällä näitä palvelut ovat pilvessä. On vaikeaa muuttaa mielenlaatua ja ajattelua, mutta meillä ei ole enää samoja huolenaiheita. Julkisen sektorin, julkisen terveydenhuollon suhteen, kun meillä on yhteinen tämä kontaktipiste ja asetus. Kiihdyttääkseni asioita, tarttuakseni huolenaiheisiin, joita on ilmaston pyytäneet oikeudellista neuvoa sen suhteen, miten tämä asetus ja tietosuoja-asetus toimivat yhdessä. Ja mielelläni kerron tulokset teille. Ja tämä toivottavasti auttaa meitä selkeyttämään niitä legitiimejä huolenaiheita, joita kollegat ovat ottaneet esille. Komissiolla on myös erinomainen tutkimus erittäin hyvä parlamenttiin tutkimuspalveluiden tutkimus. Pidän kaikkia lukemaan sitä. Meillä tämä esitys oikein hyvä ottamaan asian ydintä. Tämä on hyvin simppeliä. Minä kutsun sitten tapaamiseen ennen kuin luonnos helmikuussa julkaistaan, joten saadaan kollegoille tärkeät asiat huomioon otettua. Jos muita kommentteja ei ole, lopetan keskustelun muunko henkilö dataa vapaan liikkuvuuden suhteen. Kiitos komissiolle. Ja seuraava kohta esityslistalla. Eli digitaalisen ää, ratkaisun luominen tarjoamiseksi. SND-ryhmästä itse ja menettely tämän suhteen komission paketti on 2017 toukokuussa sellainen lainsäädäntö myös näille digitaaliselle gatewaylle. Ja antaisin pitämättä puhetta puheenvuoron Marle Mitsille. Thank you very much, um, Madam Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi ääntäni. Yli 250 tarkistusta on tullut varjoesittelijöiltä ja myöskin muilta jäseniltä. Monia tarkistuksia voin yleisesti ottaen tukea ja ehdotuksia, joita olen saanut mietintöluonnokseeni. Olen hyvin avoin monien ajatusten suhteen, joita on tullut varjoesittelijöiltä ja muilta jäseniltä. Ja odottelen todellakin keskustelua näistä tarkistuksista ja kompromisseista tulevina viikkoina. No, jotkut asiat täytyy vielä selventää paremmin varjoesittelijöiden kanssa, mukaan lukien soveltamisala ja tämän toimen tar- tavoite. Tämä liittyy liittyy verkkomenettelyihin ja myöskin sellaiset, jotka ovat vain periaatteellisia. Eli näin voidaan vahvistaa tietosuojavaatimuksia ja kuinka paljon kieliä on käytössä. Määräaika-asetuksen osalta ja liitteiden yksi ja kaksi osalta on myöhemmin. Ja kuten sanoin, voin tukea monia tarkistuksia, mutta siellä on tiettyjä, joita, joista pitää tehdä poliittinen päätös mutta on myöskin teknisiä tarkistuksia. Ja koska tämä on myöskin hyvin tekninen ehdotus, meidän täytyy katsoa myöskin teknistä puolta ja sitä, miten asiat toimivat käytännössä. Se on tärkeää. Muuten me vain luomme mietinnön ja välineen, joka ei ole helppo käyttää ja sitä emme halua. Eli olen pyytänyt tästä syystä että komissio selventäisi tiettyjä teknisiä kysymyksiä ehdotuksesta. Mielestäni tässä komissiolla oli hyvä mahdollisuus mennä nyt yksityiskohtiin, teknisiin ratkaisuihin, joita on valittu, ja erityisesti niihin, joita on käsitelty vain periaatteessa. Eli näiden selitysten pohjalta ja myöskin tarkistusten nojalla olen laatinut kompromisseja, joista nyt tietysti vielä pitää keskustella varjoistelijoiden kanssa. En nyt käy läpi näitä erillisiä tarkistuksia, mutta korostan muutamaa asiaa. Ensinnäkin on tärkeää, ettei luoda mitään uutta portaalia tämänhetkisen lisäksi. mutta se olisi vain päällekkäistä työtä. Ja mielestäni tämä uusi yhteyspiste ei ole mikään uusi portaali, vaan se on väline, jolla voidaan yhdistää kaikki tämänhetkiset portaalit ja tiedot ja menettelyt, kansallisella ja Euroopan tasolla. Ja toiseksi on hyvin tärkeää tehdä ero kohdan 5 ja 11 välillä. Kohdassa 5 jäsenvaltioille annetaan velvollisuus laatia luettelo 13 menettelystä, ja niiden pitää kaikkien olla verkossa. Komissio tarkastelee näitä menettelyitä ja pitää niitä tärkeimpinä, kun ajatellaan rajat ylittävää toimintaa kansalaisten yritysten osalta. No mitkä menettelyt sitten kuuluvat liitteeseen kaksi ja mitä tämä täysin verkossa tapahtuva menettely tarkoittaa? No joissain poikkeustapauksissa fyysinen läsnäolo mahdollista ja sitten kohta 11 siinä ei velvoiteta jäsenvaltioita toteuttamaan näitä toimia, mutta jos niitä tarjotaan kansalaisille, niitä pitää tarjota syrjimättömällä tavalla myöskin muiden jäsenvaltioiden kansalaisille. Eli kun on tämä vain kerran periaate, niin meidän on pidettävä kiinni tietosuojavaltuutetun suosituksista. Meidän täytyy muistaa tietosuojaperiaatteet ja säännöt. Eli periaatteessa tuen tätä kunnianhimoista ehdotusta – ja jos tässä onnistutaan, niin siitä olisi etua kansalaisille ja yrityksille, mutta tämän ehdotuksen pitää olla teknisesti toteutettavissa. Eli meillä on varjoitettuja kokouksia, niitä on kolme suunnitteilla, huomenna on yksi kokous ja myöskin on sitten kaksi muuta kokousta varattu ihan varmuuden varalta. Ja voimme sitten keskustella näistä poliittisesti ja teknisesti. Eli yritämme laatia näitä kompromistarkistuksia, jotta sisämarkkinavaliokunnan äänestys voidaan pitää 22. helmikuuta. Kiitos. For this. Paljon kiitoksia. Nyt antaisin puheenvuoron varjaesittelijöille. EPPlle herra Karas, mutta oletanpa Andreas Schwab puhua hänen puolestaan. Andreas. Ganz genau, Frau Vorsitzende. Juuri näin, puheenjohtaja Karas. Ikävä kyllä ei tänään päässyt paikalle, mutta hän pyysi, että kertoisin hänen kannastaan. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle ja sitten pari kohtaa. Ja lisään vielä itsekin pari asiaa tähän. Ensinnäkin Karasille on tärkeää, että tietosuoja on keskeisessä roolissa myöskin tässä keskustelussa – Komissio on tehnyt selväksi monta kertaa, että tämä vain kerran periaate, joka liittyy tähän tieto, vaihtoon, niin se on tärkeää. Täytyy tehdä ero henkilötietojen ja muiden kuin henkilötietojen välillä. Tämä koskee myöskin tätä yhtenäistä kontaktipistettä. Ja Karas toivoo, että tähän asiaan löydetään ratkaisu ja eikä jouduta mikään konfliktiin. Toiseksi Karas haluaisi varmistaa, että verkkomenettelyiden saatavuus on sellainen, että jäsenvaltioiden viranomaiset ovat niistä vastuussa, mutta että sitten on yhtenäisiä menettelyitä on Euroopan tasolla ja siksi teemme tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, koska on selvää, ettei mitään päällekkäisiä rakenteita haluta tähän, vaan ainoastaan yksi. Ei yhtä EUta varten, vaan kaiken kaikkiaan yksi ainoa sekä jäsenvaltioille että myöskin rajat ylittävässä toiminnassa. Ja Karas katsoi, että tämä asia liittyy liitteeseen kaksi ja siinä mainittuihin menettelyihin. Ja EPP tavoin hän katsoi, että meidän tulee olla liitteessä kaksi hyvin kunnianhimoisia. Ja meidän täytyy tarjota näitä toimia kansalaisille ja yrittäjille. Ja myöskin verotukseen liittyviä toimia pitää ottaa mukaan tähän. No, jäsenvaltioissa tätä nyt ei ole kovin paljon haluttu, mutta meidän pitää tosiaan edetä kunnianhimoisesti. Ja sitten kolmanneksi Karas ehdottaa, että kun katsotaan näitä eri kieli vaihtoehtoja, niin meidän pitää löytää ratkaisu. Myöskin Mitsi pyrkii tähän. Hän katsoo, että on ihan realist, se on ihan realistinen ehdotus, ja meidän täytyy jättää hiukan tilaa jäsenvaltioille, jos on englantia ja, tai sitten toinen kieli käytössä. Eli näin riittävän monet käyttäjät pystyvät hyödyntämään tätä sivustoa. Ja sitten Karas vielä toteaa ja korostaa, että on tärkeää, että Euroopan parlamentti ei on riittävän kunnianhimoinen näissä kysymyksissä, koska on selvää, että neuvostossa asioita ei nähdä ihan yhtä myönteisessä valossa kuin täällä. Ja sitten lisäisin vielä yhden asian. Mielestäni kaikki menettelyt eivät ole sellaisia, että niitä voidaan täysin toteuttaa verkossa. Meidän täytyy muistaa oikeusvarmuus tiettyjen menettelyiden osalta. Meidän täytyy muistaa myöskin näiden henkilöiden persoonallisuus, joka pitää varmistaa. Ja meidän täytyy nyt varmistaa, että tällaiset tarkistukset saadaan mukaan, koska muuten ei ole järkeä, että meillä on eurooppalainen järjestelmä, mutta kukaan ei sitten tarkista, onko siellä todenmukaisia tietoja ja todellisia henkilöitä. Esimerkiksi tarvitsemme jonkinlaisen julkisen rekisterin, ottaen huomioon digitalisoinnin, mutta meidän täytyy tarkistaa nämä henkilöllisyydet, mutta tämä ei varmaan muodostu ongelmaksi. Kiitos. Thank you uh, very much. Paljon kiitoksia ECRstä. Ah, thank you, Madam Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Huomenna varjoesittelijöiden kokoukset alkavat, se on hyvä asia. Olen rohkaistunut siitä, että tarkistuksista näkyy se, että olemme kaikki sitoutuneita tehokkaaseen digitaaliseen hallintoon, sen parantamiseen. Meidän tulee säilyttää korkea kunnianhimon taso. Kun kyse on oikeuksien toteuttamista rajat ylittävästä, niin Tämähän on haastavaa monille yksilöille ja myös yrityksille. Meillä on tietoa, tutkimustietoa siitä, minkälaisia esteitä yrityksillä on esimerkiksi keskinäisen tunnustamisen suhteen. Meillä on oltava mm, helposti mm, käytettävää yhteyspiste. Kyse ei ole pelkästään sellaisista palveluista, jotka pitäisi digitalisoida. Täytyy aina muistaa todellisuus. Sellaiset palvelut, joita ei ole olemassa verkossa, tulisi digitaalisesti tarjota. Kansallisille hallinnoille ei pidä antaa tässä tekosyytä, että, että voidaan käyttää sellaisia palveluja, jotka tällä hetkellä ovat paperilla, vain paperilla olevina. Meidän tulisi tutkia Voitaisiinko tehdä jonkinlainen ero toisaalta henkilökohtaisten menettelyjen suhteen, jossa henkilöllisyys on varmistettava, esimerkiksi henkilöllisyystodistuksen myöntäminen, ja muutoin ei saa olla sellaisia esteitä, jotka estävät tämän politiikan käytännön toteuttamista. Sitten on muitakin käytännön kysymyksiä, esimerkiksi mm, käännösten toteuttaminen. On tärkeää, että kansallista hallintoa ei tässä ylirasiteta ja luotetaan komission asiantuntijuuteen. Voitaisiin varmistaa johdonmukaisuus, jos käytettäisiin alkuvaiheessa komission palveluja hyväksi. On tehty tarkistuksia, jotka liittyvät englannin käyttöön yleiskielenä omassa maassani. Luonnollisesti on, tästä on hyötyä, mutta en katso, että kielen valintaa tulisi säännellä. Tulisi olla käyttäjien eniten käyttämällä kielellä saatavissa tietoa. Toivottavasti voimme varmistaa sen, että täytäntöönpano toteutetaan mm, järkevästi tämän vain yksi kerta periaatteen mukaisesti. Yhden kerran periaatteesta todella tulisi tulla sitä, mitä sen nimikin jo sanoo. Myös kiertotalouden periaate täytyy muistaa. Pitää yrittää varmistaa, että yksinkertaistaminen ja tehokkuus toteutuvat tässä vain kerran periaatteen myötä. Kaikkia tietoja ei tietenkään tulee käsitellä varovaisesti. Joitakin tietoja voidaan helpommin vaihtaa kuin joitakin muita, ja lainsäädännössä tämä tulisi heijastua. On myös tärkeä seikka, nimittäin kuluttajien, käyttä, käyttäjien tietoisuutta tulisi lisätä. Ihmisille tulee tehdä selväksi se, mitä heiltä vaaditaan ja minkälaisia seurauksia heidän tekemistään valinnoista on. Uskon, että tämä on hyvä perusta jatkaa työtä ja mielelläni Jään odottamaan sitten kompromissiehdotuksia esittelijältä. Then for Aldi we have uh, Kaja... Alde Kaja Kallas, mutta Lökegaard puhuu varmaan hänen puolestaan. Sanotaan niin. Kaija pyysi anteeksi, hän ei pääse paikalle. Mutta huomisen kokouksen Al sanoisi neljä asiaa hänen puolestaan. Kieli käyttäjät ovat hyötyä tästä vain, jos he ymmärtävät, mitä tässä on tarjolla. Meidän täytyy löytää kompromissi kaikkien virallisten kielten käytön välillä, joka on se mahdotonta jäsenvaltion virallisen kielen käytön välillä, joka on liian rajoittavaa. Koska olemme kaikki mahdollisia rajat ylittäviä käyttäjiä. Kaikkien teillä pitäisi olla myös englanniksi tarjolla. Sitten kunnianhimo. Me itse päätämme, mitkä online-menettelyt hyödyntäisivät ja niiden kansalaisia. Jäsenvaltiot voivat päättää, mikä oli ihan kallista tai aikaa viepää. Mutta meillä pitää olla kunnianhimoisia mainita menettelyt, jotka voisi toteuttaa taisen verkossa. Kolmanneksi ei porsareikiä. Kun tarkoitus on sopia menettelyistä jotka online toteuttaa. Emme voi luoda porsanreikiä, jotka mahdollistaisivat jäsenvaltioiden päätöksenteon sen suhteen, mitä missä fyysinen läsnäolo on välttämätöntä, eikä pidä olla liian geneerisiä. Politiikan toisaalta ää, petoksen mahdollisuudet täytyy ottaa huomioon. Pitää kapeasti määritellä, milloin fyysinen läsnäolo on välttämätöntä. Neljänneksi tämä yksi kerta riittää periaate. Meidän pitäisi vapauttaa kansalaisvaatimuksena tarjota sama informaatio monen kertaan. Toisaalta tietosuojasäännöt täytyy ottaa huomioon. Joten tiedon uudelleen tästä täytyy pyytää lupa, mutta ei se luoda liian monimutkaista järjestelmää. Nyt käyttäjiltä ei pyöritä mitään. Kätteen täytyy auttaa, joten on tärkeää, että järjestäjä Äh, mahdollisuuden hyödyntää tätä pyöritämään kerran tietoja lähestymistapaa. Ja odotamme huomisen kokousta. Ja vihreät, Julia Reina. Much, Madam Chair. First... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä työstä tässä asiassa. Me olemme lähestymässä ratkaisua. Meillä on paljon jo kompromisseja tehty. Ja Uskon, että se, että tehdään teknistä työtä ja komissio voisi paremmin selittää perusteensa ja miten tämän järjestelmän tulisi toimia käytännössä. Tämä on ollut hyvä nyt, kun yritämme ymmärtää, mitä halutaan saada aikaan. Ja tuen kaikkea, mitä esittelijä sanoi. Eli tavoitteena ei ole tehdä mitään päällekkäistä työtä, vaan yhdistää portaalit ja tehdä näistä tiedoista helpommin löydettäviä. Sitten tarkistuksista. Olemme pyrkineet täydentämään sitä, mitä esittelijä on jo tehnyt. Olemme yrittäneet varmistaa läpi tekstin, että tiedot eivät ole vain kansalaisia, vaan kaikkia varten, jotka saattavat tarvita näitä tietoja, esimerkiksi asukkaat tai mahdolliset asukkaat EUn alueella. Olemme samaa mieltä siitä, että mitään porsaanreikiä ei pidä olla näissä menettelyissä, verkossa. Eli komission ehdotuksessa on tiettyjä heikkouksia. Me katsomme, että jos poikkeuksia on, jotka vaativat fyysistä läsnäoloa, ja ehkä petos on yksi näistä, niin silloin se pitää määritellä hyvin selkeästi, eli mitkä verkkomenettelyt ovat sellaisia, joihin tätä sovelletaan ja missä olosuhteissa sen sijaan, että olisi vain yksi poikkeus, joka jättää paljon harkinnanvaraa jäsenvaltiolle. No sitten tämä vain kerran periaate. Me voimme tukea tätä periaatetta ainoastaan, jos nämä tiedot on jaettu käyttäjän pyynnöstä. Ja olemme laatineet aika monta tarkistusta, jotka liittyvät tähän tietosuojavaltuutetun suositukseen. Myöskin yritämme tehdä tästä liitteestä yksi kattavamman. Sinne on lisätty yksityistä kansainvälistä lakia ja myöskin liikennettä ja muita kysymyksiä, joista voitaisiin toimittaa enemmän tietoja ihmisille. Ja pidämme hyvänä myöskin tätä kunnianhimoista liitettä kaksi, johon on lisätty menettelyitä, jotka olivat mukana komission vaikutusten arvioinnissa, mutta eivät loppuehdotuksessa. Eli me odottelemme jatkotyötä tässä asiassa ja me ehdottomasti haluaisimme äänestää jo helmikuussa jotta saisimme aikaan nopean sovun. Kiitos. Go back to the... Ja sitten esitteli Mitsi. Thank you very much. I think the, I think the... I think the um, contributions by... Varjoesittelijöiden puheenvuorot ovat suureksi avuksi. On hyvä, että pääsemme työstämään tätä hyvin tärkeää välinettä että sekä yritysten että kansalaisten näkökulmasta. Onpa kyse sitten yksityistä, kansalaisista tai yrityksestä. Tämä on tärkeä aloite. Toivon, että saamme tämän päätökseen onnistuneesti. Olen huomioinut jo paljon tarkistuksia ja mielelläni teen varjoesittelijöiden kanssa yhteistyötä. Kiitos. Uh, Kiitos. Kompromissitarkastus ehdotuksia käsitellään 21. helmikuuta kokouksessa ja hyväksyminen on seuraavana päivänä. Näin voimme päättää aamukokouksen. Paljon kiitoksia kaikille ja tulkeille. Tavataan iltapäivällä 2.30. Kiitos.